varmt välkommen. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi päivän kokoukseen. Tasa-arvovaliokuntaan. Meillä on pitkä työpäivä edessä ja ehdotetaan, että välittömästi aloitamme esityslistasta. Tässä on tehty ehdotus lykätä Oviran asiaa hänen lausuntoaan. Ja me olemme Rova Ovirin kanssa yhdessä päättäneet, että se poistetaan päivän esityslistalta. Haluaisin myös sanoa, että kohta kymmenen otetaan käsittelyyn heti kohdan viisi jälkeen käsittelyyn, jos teille sopisi tällainen muutosesitys listassa. Ja yleisiä näkemyksiä esityslistasta, onko? Olkaa hyvä. On behalf of ALDE Group, ALDE-ryhmän ähm, nimissä hyväksymme lausunnon lykkäämisen. Minulla olisi myös yksi puheenvuoro. Voitaisiinko se lisätä esityslistalle, puheenjohtaja, hyvät kollegat? Haluaisin vastustaa tätä Romanian tasa-arvoviraston lakkauttamista. Me emme voi hyväksyä, että tämä virasto lopetetaan, koska tässä ei kunnioiteta Euroopan unionin periaatteita, nimittäin naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Sen jälkeen, kun Euroopan unionin parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa sanottiin, että tämä ei ole hyväksyttävää, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Ja pyytäisin, että otet, ottaisitte tämän protestin huomioon. Tack för... Kiitos tiedosta. Voin myös kertoa teille, että olen saanut kirjeen, jossa on tuollaista sisältöä. Tuon kirjeen me tulemme myös lähettämään koordinaattoreille. Ehdottaisin, että koordinaattorien kokouksissa 17.30 iltapäivällä otamme asian esityslistalle. Voimmeko me hyväksyä esityslistan valiokunnan kokousta varten. Me hyväksymme sen. Sitten kohtaa kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. E- ei mitään, mitä tänään pitäisi käsitellä, joten siirrytään kohtaan kolme. Ja haluaisin valiokunnan puolesta ilolla toivottaa tervetulleeksi herra Jose Mendes Potan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja. Ja haluaisin myös kertoa teille, että herra Mendes Potta on aikaisempi Euroopan parlamentin jäsen 89 94 98 99. Hän lähinnä työskenteli kehitysvaliokunnassa – ja kansalaisvapauksien valiokunnassa. Päiväkokouksen tarkoitus on saada tietoa ja keskustella siitä, miten voisimme parantaa yhteistyötä naisten oikeuksien ja sukupuolisten tasa-arvon valiokunnan ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen välillä, mitä tulee miesten naisten tasa-arvoon. Joten haluan antaa puheenvuoron herra Mendesille, joka kertoo työstä, jota parlamentaarinen yleiskokous tällä hetkellä tekee. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Minulla on iloa puhua teille tänään Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen tasa-arvovaliokunnan puolesta, jonka puheenjohtaja olen tammikuusta lähtien. Mulla on erityinen kunnia puhua teille nyt, kun kolme muutoksia. Torban Jaglan, Euroopan neuvoston pääsihteeri, Euroopan Vivian Redding, Euroopan parlamentin neuvosto, aloittavat viralliset keskustelut Strasbourgissa liittyen Euroopan Yhteisöliittymisestä liittymisestä Euroopan neuvoston yleissopimukseen. Tämä on seurausta Lissabonin sopimuksen voimanastumisesta, joka vahvistaa Euroopan parlamentin asemaa ja saa aika joitakin oikeudellisia haasteita Euroopan neuvoston perinteiselle järjestelmälle, mutta kuten puheenjohtaja ystävällisesti muistutti, minä myöskin uskon, että Lissabonin sopimus tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön Euroopan parlamentin ja parlamentaarisen yhteiskokouksen välillä. Ja tämän mahdollisuus käyttää poliittista pontta ja hyväksi ja yhdistää voimamme. Ja tästä tulen puhumaan. Parlamentaarinen yleiskokous laatii tällä hetkellä kertomusta Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Euroopan neuvostoon ja se tulee kattamaan useampia Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston suhteiden ulottuvuuksia Lissabonin sopimuksen jälkeisellä ajalla. Ja sukupuolten tasa-arvo on ilmeinen, yhteinen, kiinnostava asia. Ja meillä on samat tavoitteet, lisääkeyksien tarjoaminen naisille, tasa-arvoiset mahdollisuudet, mutta keinot saavuttaa nämä tavoitteet ovat erilaiset, mutta toivottavasti toiseen täydentävät. Tämän päivän puheessa keskitytään näin avainkysymyksiin, jotka ovat tällä hetkellä esityslistalla niin Strasbourgissa kuin Brysselissä. Ja tarkoituksena on ponnistella yhdessä asian eteen. Ensimmäinen asia, josta haluan puhua, on ihmiskauppa ja päällekkäyksien välttäminen. Yleiskoko seuraa suurella kiinnostuksella EUn e tulevan direktiivin laatimista, joka liittyy ihmiskaupan estämiseen ja sen vastaiseen taisteluun. Ja tässä FEM ja LIBE-valiokunnat ovat, työskentelevät sen parissa. Ja haluaisinkin muistuttaa, että Euroopan neuvoston yleissopimus ihmissopimuskaupan vastaisesta toimesta astuu tuin voimaan ensimmäinen helmikuuta 2008 ja 28 eurooppalaista maata on ratifioinut sen mukaan lukien 18 Euroopan unionin jäsenmaita. 15 muuta on myöskin allekirjoittanut sen mukaan lukien kahdeksan EU-maata. Tämä on erittäin kehittynyt väline ottaa huomioon lähtömaat, siirtomaat ja kohdemaat ja se on avoin myös Euroopan neuvoston ei-jäsenmaalle. Ja sopimusta ratifioidessaan valtiosopimus osapuolet sitoutuvat noudattamaan eurooppalaisia standardeja. By an independent monitor. Ja suostuvat itsenäiseen valvontamekanismiin, jota kutsutaan Gretaksi. Ja se tulee raportoimaan vastuullisille valtiollisille viranomaisille. Ja sopimus on sitova instrumentti. Ja tämä Greta rikomaton valvontamekanismi siihen kuuluu asiantuntijoita ja sopimusosapuolia. Ja tarkoituksena on, että sopimus täysin täytetään pannaan ja keinona on sitova seuranta menettely, jossa arvioidaan maiden ihmiskaupan vastaisia toimia. Tässä suhteessa huomattaisin teille, että parlamentaarinen yleiskokous on ilmaissut huolensa liittyen työn päällekkäisyyteen, mahdolliseen valvontaprosessien päällekkäisyyteen. Ja viime tammikuussa kollegani Itävallasta Kisela Wurm mainitsi tämän valvontaväsymyksen, jota jäsenvaltiot saattavat kokea. Parlamentaarikkoina me tiedämme myöskin, että valvonta keinojen päällekkäisyys on kallista ja jäsenvaltiolle ei todennäköisesti ole varaa siihen taloudellisten rajoitteiden aikana. Lydia R., er, joka on tämän yleiskokouksen ihmiskokouksen vasta, ihmiskaupan vastaisen alakomitean jäsen, otti osan yhteiseen seminaarimme 9. kesäkuuta 2010 ja hän painotti, että se, että raportointi saattaisi olla osana tulevassa direktiivissä, tämä voisi olla erilaista kuin Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen sopimuksen äh, seuranta. Ja muistuttaisin teitä, että parlamentaarinen yleiskokous on voimakkaasti kehottanut Euroopan unionia itsessään liittymään yleissopimukseen mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin soveltaa samoja standardeja kautta Euroopan, mukaan lukien Euroopan unioni, jotta taattaisiin, että Euroopan neuvoston standardit olisivat viitteenä, viitearvona kaikissa kansainvälisissä välineissä, joita tämän aiheen parissa kehitetään. Standardit, joita Euroopan unioni aikoo tulevassa direktiivissä ottamaan käyttämään, niiden pitäisi olla, ne eivät saisi olla epä, yhteensopivia, eivätkä ne saa asettaa vähäisempiä vaatimuksia kuin Euroopan neuvoston vaatimukset. Ja tässä suhteessa olen iloinen, että on ryhdytty rakentamaan vuoropuheluun Äh, parlamentaarisen yleiskokoukseen ihmiskaupan vastaisen alivaliokunnan puheenjohtajan kanssa ja meidän pitäisi rohkaista tapaamisiin vastaisissakin, vastaisuudessakin. Parlamentaarikoilla Euroopan ja kansainvälisellä tasolla on avainrooli ihmiskaupan vastaisessa taistelussa. Sen takia aiomme järjestää kansainvälisen parlamentaarisen konferenssin ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa 3. joulukuuta 2010. Olemme puheenjohtajalle kertonut, että me kutsumme, olemme kutsuneet hänet puhumaan sinne ja myöskin olemme kutsuneet live-valiokunnan esittelijät. Ja useimmat valiokunnan jäsenet, jos haluavat, voivat ottaa, voisivat ottaa osaa tähän tärkeään parlamentaariseen kokoukseen 3. joulukuuta. Konferenssin tarkoituksena on arvioida kansainvälisten organisaatioiden työtä ja valmistaa kansainvälisiä oikeudellisia instrumentteja ja osallistaa parlamentteja mukaan lukien ne, jotka ovat sopimusosapuolia yleissopimuksessa. Teidän kolleganne ovat erittäin tervetulleita. Mutta haluaisin kertoa kaikille valiokunnan jäsenille, et ole jo kahta tarkistusta liittyen direktiiviin, ja ne tulevat parlamentaarisen yleiskokouksen puolelta. Ja tätä direktiiviä käsitellään lähipäivinä. Ensimmäinen tarkistusartikla 10.3 on yksi esimerkki sellaisesta tilanteesta, jossa me halusimme säädättää Euroopan yleissopimuksen standardit mahdollisimman korkeina. Ja tämä liittyy ihmiskaupan uhreihin. Että he, heidät no, pitäisi olla oikeutta tukeen ja apuun, vaikka heillä olisi asumisoikeutta kodemaassa. Ja näin vähintään 30 päivän ajan. Muistuttaisin teitä, että eu neuvosto käsitellessään direktiivin ensimmäistä versiota. He käsittelivät harkinta-aikaa, ja tämä harkinta-ajan käsite on poistunut direktiivistä. Ja minä ehdotan, että tämä periodi palautettaisiin tähän ja että säädettäisiin sitten Euroopan neuvoston yleissopimuksen 30 päivän minimikestoon. Tämä on ensimmäinen ehdotukseni ja toinen liittyy artiklaan 19 kohtaan kaksi, jossa pyritään myöskin välttämään päällekkäistä työtä. Ja toisin sanoen välttämään ylimääräisiä kustannuksia. Meillähän on Euroopan neuvoston yleissopimukseen seurantakomitea. Ja jos emme tälle artiklalle tee mitään, sitten luodaan kaksi muuta mekanismia, jotka raportoivat ja kaksi uutta raportointimekanismia. Ja silloin meillä on kolme, ja ihan rehellisesti me olemme sitä mieltä, että jäsenvaltiot kokevat seurantaväsymystä, koska koska raportointiaallot kulkevat samojen aiheiden yllä. Kaikki liittyvät ihmiskauppaan vastaiseen toimintaan, joten kiinnittäisin huomiota päällekkäisyykseen tai tässä tavalla työn triplaamiseen. No, Sitten mainitsin teille naisiin kohdistuvan väkivallan ja pyrkimyksen yhteisiin standardeihin. Me olemme laatimassa tällä hetkellä laatimassa yleissopimusta, jossa pyritään ehkäisemään ja ää, taistelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja koti perheväkivaltaa vastaan. Tekstin pitäisi olla valmis 2010 lopulla ja yleiskokouksen pitäisi kyetä tekemään päätös 2019 aikana. Ja parlamentaarinen yleiskokous on pyrkii välttämään se, että yleissopimuksen luodaan vaativat standardit, jotka koskevat uhrien suojelua ja tekojen, tekijöiden syyttämistä ja tätä ihmisoikeusrikkomuksen ehkäisemistä. Ja uskon, että äskettäiset aloitteet, joita Espanjan puheenjohtajakautena on tehnyt, että joita Euroopan parlamentti on tukenut liittyen ää, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten toimien vahvistamisen, ovat myönteisiä. He heijastavat sitä yleistä fokusta toiminnassa ja yhteistä päättäytymistä, e, jossa ei enää hyväksytä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, joka johtuu epätasa-arvoista suhteista sukupuolten välillä. Mutta meidän täytyy välttää sitä, että nämä uudet oikeudelliset instrumentit EU-ssa e- eivät olisi päällekkäin Euroopan neuvoston instrumenttien kanssa. Ja Euroopan yleiskokous seuraa tällä hetkellä kahvion toimintaa CAHVIO, jossa EUlla on tarkkailija-asema ja yleiskokous ja parlamentaarinen yleiskokous on hyväksynyt joukon raportteja viime kuukausina liittyen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kolme uutta raporttia on valmistelussa. Mutta voi sitten olla yhteistyössä ja vasta myöskin antaa, antaa tukenne, painokkaan tukenne näihin. Mekä sitten eh, myös sukupuolelle tämä väkivaltaan liittyviin toimintakieltoihin, psykologiseen väkivaltaan ja väkivaltaiseen pornografiaan. Nämä ovat uusia aiheita taistelussa naisen kohdistuvan väkivaltaa. Tarkoituksena on tehokkaasti suojella naisuhreja liittyen väkivaltaa väkivaltaan EUn tasolla on olennaista, että Euroopan unioni selkeyttää kantansa liittyen Lissabonin sopimuksen täytä, äh, voimaan astumisen implikaatioihin ja, ja liittyen EUn panokseen Euroopan sopimuksen yleiskoko, tulevan yleissopimuksen laatimiseen, myös täytäntöpaneen seurantaa. Että valikuntana saatatte haluta seurata sitä tarkkaan, pitää huolta, että EU liittyisi tähän uuteen sopimukseen, jota olemme laatimassa. Ja viimeinen kohta liittyy miesten näisten tasa-arvoisen osanottoon päätöksentekoon. Lisää toimintaa tarvitaan, kuten näette parlamentaarinen yhteiskokous on aktiivisesti taistelevassa naisiin kohdistuva väkivaltaa vastaan, joka johtuu epäta- valtata epätasapainosta miesten ja naisten välillä. Tasa-arvoinen osallistuminen päätöksentekoon on olennaista muuttaaksemme äh, sukupuolten suhteita, ajattelutapoja ja varmistaakseni, että naiset löytävät paikkaansa, jonka he ansaitsevat Euroopan demokratiassa. Ja pelkäänpä, että hirveänä vielä paljon töitä vähän voidaan ottaa annettuna. Äskettäin parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi raportin, joka liittyy naisten edustuksellisuuden lisäämiseen politiikassa vaalijärjestelmän kautta panostaksemme naisten vaalijärjestelmän vaikutusta naisten osallistumiseen. Me olemme vakuuttuneita, jos vaalilainsäädäntö ei muuteta, jos me painosta, että saisimme aikaan velvollisuuden tai väliaikaisen velvo, väliaikaisia velvoitteita – tullakseen vähän. On maita, kuten Ruotsia, mahdollisesti jotain muita, jossa on enemmän taustaa, jossa asioita tapahtuu, mutta olen ollut vuoropuhelussa monien maiden kanssa, Keski-Amerikassa, Etelä-Amerikassa. Ja todellisuus on sellainen, että nämä kiintiöjärjestelmät, niissä maissa on kiintiöjärjestelmä, niissä on enemmän naisia parlamentissa ja myös hallituksessa. Tätä me painotamme. Siksi me viime vuonna elämme sukupuolten tasa-arvoon liittyvän palkinnon, joka annettiin 2009 Portugalin sosialistipuolueelle. Ja yleiskokous painottaa poliittisten puolueiden myönteistä roolia sen vahvistamiseksi, että naiset pääsevät valittuihin luottamustehtäviin ja päätöksentekoelimiin puolueessa. Poliittiset puolueet saattavat kärsivät monista demokratian sairauksista, mutta ne ovat myöskin demokratian tukipylväitä. Ja otan jotain esimerkkiä. Esimerkiksi tällaisten palkintojen kautta me palkitsemme poliittisia puolueita, jotka ovat sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassaan ottaneet sellaisia askelia, jotka todella osoittavat, että enemmän naisia on päässyt tärkeisiin päätöksentekotehtäviin joten luotan teidänkin tukenne, että saamme tällaisia muutoksia aikaan kansainvälisissä parlamenteissa, Euroopan parlamentissa, kansainvälisissä organisaatioissa. Tavoite koskee kaikkia poliittisia puolueita. Kaikki poliittiset puolueet voivat tavoitella tätä palkintoa. 2010 yleiskokous kiinnitti erityistä huomiota naisten taloudelliseen tilanteeseen, kun hyväksyttiin mietintöjä, jotka liittyvät sukupuolten palkkakuiluun, naiset rahoituskriisissä, kohtuulliset eläkkeet naisille ja 10. syyskuuta on kuuleminen, joka liittyy naisten asemaan sosiaalisessa ja päätöksentekoelimissä. Emme siis puhu ainoastaan politiikasta, me haluamme myös yrityselämässä, kansalaisyhteiskunnassa, urheilussa naisia enemmän. Me haluamme naisia jalkapallojoukkoiden johtajina, me vainemme miehen, Me haluamme naisia rehtoreiksi. Tämä on aika harvinaista. Ainakin niissä maissa, jotka minä tunnen. Tämä on meidän huolenaiheemme. Myöskin maaseudun naisten asema, josta keskustellaan 2011 lopulla. Kolme viikkoa sitten yleiskokouksessa hyväksyt tehtiin raportti, joka liittyy seksistiseen stereotyyppiseen median, median toimintaan. Ja olen tyytyväinen, että teillä on mietintö, joka käsittelee madonnan vaikutusta, johon tämä ajattelu vaikuttaa. Naisia ei voi enää käyttää seksitsisinä tykin kuulina myymään äh, tuotteita. Ne meidän haluavat tämän jatkuvan. Ja lopuksi muistuttaisin, että yleiskokous on sitä mieltä, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusyleissopimuksen lisäpöytäkirjat takaa, takaa miesten ja naisten perustavan yhteis- tasa-arvon. Ja me laadimme raportin tästä haastavasta kysymyksestä tästä lisäpöytäkirjasta. Mutta lisäpöytäkirja muuttaisi merkittävästi tilannetta, koska se loisi positiiviset oikeudet tasa-arvoon. Näiden muutoksen ja haasteiden aikana uskon, että aukeutuu, aukeaa uusi mahdollisuuksien ikkuna ja meidän täytyy kohottaa standardeja sukupuolten tasa-arvon alueella. Ja valiokunta ne voi luottaa parlamentaarisen yleiskokouksen tasa-arvovaliokunnan tukeen – tasa-arvon lisäämiseksi ja näiden asioiden edistämiseen sekä parlamentaarisella tasolla EU-ssa ja yleiskokouksessa, vaan myös kaikissa jäsenvaltioissa. Rouva puheenjohtaja, minun valiokuntani on luottaa siihen, että tuotte meitä joulukuun toimissa ja mielelläni kuulen teidän kommentteja ja näkemyksiä, mitä me voimme kehittää yhteistyötä valiokuntien välillä. Paljon kiitoksia huomioista. Varmt tack för en väldigt eh, noggrann... Lämpimät kiitokset erittäin yksityiskohtaisesta, huolellisesta selvityksestä. Ja kuunneltuani tätä ymmärrän vielä paremmin, mitä me voimme eri kokouksissamme eh, koordinoida ja täydentää työtämme. Ja haluaisin omasta puolestani ja valiokunnan puolesta kiittää kutsusta parlamentaariseen konferenssiin, jossa käsitellään pannisteluja ihmisoikeutta vastaan ja joka pidetään 3. joulukuuta. Lämpimät kiitokset kutsusta ja olen vakuuttunut, että useammat valiokuntamme jäsenet tulevat ja haluavat ottaa osaa tuohon konferenssiin. Ja nyt tulemme käymään keskustelun ja ensimmäiseksi puhujalistalla on Rava Bauer Olkaa hyvä, Rova Bauer. Thank you so much. I Kiitos. opportunity to you with uh, Mr. Bota. Kiitoksia. Mielestäni tämä on hyvä tapa toimia. Uh, tässä Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto, naapuriinstituutiot Strasbourgissa – usein tekevät työtä samojen aiheiden piirissä. Joten tämä on nyt myös yksi tilaisuus, jossa me työstämme samoja aiheita. Ihmiskauppa on yksi aihe. Tästä keskusteltiin juuri eilen yhteisessä kokouksessa. Paljon kiitoksia teidän huomioistanne. Haluaisin tässä kuitenkin antaa yhden selventävän kommentin väliaikainen oleskelulupa, joka kattaa myös tämän kysymyksen. mutta sitä pitäisi kuitenkin korjata ja parantaa, koska meillä on hyvin paljon uhroja Euroopan unionin sisällä, jotka tulevat eri jäsenvaltioista. Tätä ei kuitenkaan ole otettu huomioon, vaikka se pitäisi olla sitten. Seuranta tämä on todella suuri haaste, koska me puhumme tässä kahdesta eri lainsäädäntövälineistä yleissopimus ja direktiivi. Ne käsittelevät ähm, eri kysymyksiä ja eri valtioita. No, mutta aihe on kuitenkin sama ja olen vakuuttunut siitä, että me tulemme löytämään jonkun ratkaisun, emmekä tee tässä sitten päällekkäistä työtä jotta ei tässä tule sitten tällaista väsymystilaa. Niin kuin sanoitte, se on todella vaarallista. Ja meillä on ongelma toleranssin suhteen, mitä ihmiskauppaan tulee ja pakkotyöhön. Ja myös Kansalaiset täytyisi mm, saada huomaamaan tämä ongelma, joten me todellakin teemme parhaamme, voin vakuuttaa. Tämä liittyy myös aikaan. Me yritämme kuitenkin siis tehdä parhaamme, kuten sanoin. En tiedä, miten näiden välinen avulla voisimme toimia. Ehkä johdantoosan kappaleisiin voitaisiin ottaa mukaan tämä yhteistyö, mutta kuitenkin ongelmia on. Tämä on hyvin erilainen väline. Te mainitsitte tämän uuden yleissopimuksen me odotamme sitä innolla. Tätä kautta voidaan taistella väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu naisiin. Uskon, että on erittäin tärkeää puuttua näihin asioihin voimakkaammin. Totta kai kaikki aiheet, jotka mainitsitte, on, ovat sellaisia, joista keskustellaan täällä valiokunnassa. Siksi pyytäisinkin tiiviimpää yhteistyötä kahden valiokunnan välillä. Tällainen yhteistyö kahden valiokunnan välillä voisi olla erittäin hyödyllinen molemmille toimielimille. Paljon kiitoksia. Tack fru Bauer. Kiitos Rava Bauer. Vielä neljä henkilöä on puheenlistalla, joten ehdotan, että annamme puheenvuoron näille neljälle puhujalle ja sen jälkeen annamme puheenvuoron herra Mendes, Mendes Bottalle ja hän ottaa kantaa niihin kysymyksen asetteluihin, joita tässä sukeutuu. Rauha Estrella. Obrigada, senhora presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi herra Mendes Botan. Hän on aina tervetullut tänne parlamenttiin haluaisin nostaa esiin tärkeän aiheen ja se on sitoutuminen miesten ja naisten välisen tasa-arvon parantamiseen, syrjinnän poistamiseen ja ihmiskaupan vastaiseen työhön. Nämä ovat kaikki aiheita, joiden parissa me olemme työskennelleet jo pitkän aikaa ja myös te olette sitoutuneet työskentelemään näiden aiheiden hyväksi. Meillä on samansuuntaiset prioriteetit kuin ne, joista te puhuitte äsken. Toimielinten välinen vuoropuhelu on totta kai erittäin tärkeää, niin että myös Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto keskustelevat asioista keskenään ja siksi sitä tulisi edistää. Se on erittäin hyödyllistä. Ottaisin esiin muutaman asian, jotka liittyvät niihin asioihin, joista te juuri puhuitte. Ensinnäkin ihmiskauppa ja erityisesti naisten ja lasten kauppa. Hehän ovat ihmiskaupan pääasiallisia uhraja, eivät vain Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Erityisesti naisia käytetään seksuaalisesti hyväksi. He joutuvat eräänlaiseen orjuuteen ihmiskaupan seurauksena. Minusta tässä tarvitaan lainsäädännön muutosta jäsenvaltioissa. Meidän pitää tehdä aloitteita Euroopan tasolla, sillä jos uhraja ei suojella lainsäädännöllä, silloin vähintäänkin he tarvitsevat psykologista tukea. Meidän pitää pyrkiä tarkastelemaan sitä, minkälaisilla aseilla voimme tar- taistella ihmiskauppaa vastaan ja auttaa uhreja niin, että voimme suojella uhreja mahdollisimman hyvin ja totta kai tarjota heille tätä psykologista tukea ja muuta tukea. Seksuaalinen väkivalta on myös meitä huolettava aihe, sillä vuosittain Euroopassa kuolee naisia parisuhdeväkivallan uhreina. Pulso eh, que foi dado a este tema foi uma das suas prioridades. Eh. Espanja puheenjohtajakaudellaan on käsitellyt myös näitä asioita prioriteettina ja nyt meidän täytyy katsoa, mitä tälle aloitteelle tapahtuu. Eli se, että olisi eurooppalainen seurantakeskus. No ehkä vielä kaksi asiaa. Mielestäni nämä ovat ensin todellakin tärkeitä. Se, että naiset ovat mukana päätöksenteossa. Totta kai naisilla täytyy olla tasa-arvoinen asema sekä julkisissa, julkisessa toiminnassa että yksityisyrityksissä. Tietysti pitää pystyä yhdistämään työelämä ja perheelämä. Joten me haluamme, että naiset ovat enemmän mukana päätöksen teossa ennen kaikkea talouselämässä. Tällä hetkellä me elämme erittäin vaikeaa maailmanlaajuista talouskriisiä ja tämä on vaikuttanut perheisiin yleisesti ja ennen kaikkea naisiin. Tietenkään naiset eivät ole vastuussa tästä kriisistä, koska minkään keskuspankin johtaja maailmassa ei ole nainen. Mm, naiset pitäisi ottaa siis mukaan päätöksentekojen talouselämässä. Mutta tällä hetkellä 5 prosenttia käsittääkseni ovat naisia, mitä talouselämän päättäjiin tulee. Joten me tarvitsemme myös parempaa poliittista edustusta, mitä naisiin tulee, ja ennen kaikkea talouskysymyksissä, niin kuin sanoin julkisissa ja yksityisissä yrityksissä naisten täytyisi olla paremmin edustettuna. Esimerkiksi Norjassa konservatiivihallituksessa enemmistö on naisia, joten meidän täytyisi todellakin saada takeita sille, että naiset ovat riittävästi edustettuna politiikassa. Tämä on mahdollista. Uskoakseni tämä onnistuu myös talouselämässä. Ja sitten tietysti palkkakuilu naisten ja miesten välillä. Tämä kuilu on vain syventynyt 2004 se oli 15 prosenttia Euroopassa ja nyt tämä luku on 18 prosenttia. Tämä on siis palkkaero miesten ja naisten välillä, joten meidän täytyy kuroa tämä umpeen, jotta päästään todelliseen tasa-arvoon työelämässä. Kiitos. Eh, tack fru Stella. Mm, fru Bastos. Kiitos Rova Estrella ja Rova Bastos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o colega. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivottaa herra Mendes Botan tervetulleeksi. Hän on hyvä kollegani. Olen erittäin iloinen nähdessäni hänet täällä. Hän on siis Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja. Ja minun täytyy tunnustaa, että hän on todellakin tehnyt erittäin hyvää työtä näiden kysymysten parissa. Mielestäni täytyy tarkastella naisten roolia yhteiskunnassa tällä hetkellä, varsinkin kun yhteiskunta muuttuu tällä hetkellä niin nopeasti. meidän täytyy kiinnittää huomiota tärkeisiin kysymyksiin. Hän onkin tässä listannut prioriteettinsa ihmiskauppa, joka koskee naisia ja lapsia ennen kaikkea. Minulla olisi kaksi kysymystä tähän liittyen. Ensinnäkin naisten rooli julkisessa elämässä. Meidän täytyy pystyä yhteensovittamaan tällaiset toimet myös perheelämään. Työelämän ja perheelämän yhteensovittaminen on äärimmäisen tärkeä kysymys. Nyt kun elämme talouskriisissä ja yhteiskunta muuttuu, niin meidän täytyy jatkuvasti pohtia sitä, miten naiset voivat yhdistää työ- ja perheelämän ja kuinka voimme olla oikeudenmukaisia naisia kohtaan, kun käsittelemme tätä ongelmaa. Kuinka me voimme tarjota naisille mahdollisuuden valita, jotta he voivat tasapainottaa elämänsä työ- ja perheelämän välillä. Toinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esille, liittyy itse kriisiin, jota elämme ja miten tämä kriisi vaikuttaa naisiin. Naiset ovat ehkä tämän kriisin suurimpia uhreja, koska tämä kriisi vaikuttaa työelämään, sen lisää työttömyyttä ja mitä irtisanomisiin tulee, niin naiset ovat yleensä ö, ensimmäisinä vuorossa ja usein naiset eivät ole niin koulutettuja, joten heidät on helpompi irtisanoa talouskriisissä. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että naiset usein köyhtyvät miehiä helpommin. Ja me, meidän täytyy katsoa myös, miten tämä vaikuttaa perheelämään ja miten työpaikan menettäminen saattaa marginalisoida naiset yhteiskunnassa ja saattaa jopa ajaa heidät prostituutioon. Nämä ovat olemassa olevia ongelmia ja meidän täytyy pystyä löytämään niihin ratkaisu. Meidän täytyy toimia proaktiivisesti, jotta me voisimme ennaltaehkäistä näitä ongelmia, jotka mainitsin. Sitten lopuksi kysymys, joka on minulle erittäin tärkeä täällä valiokunnassa ennen kaikkea. Ja se liittyy yrittäjyyteen, ennen kaikkea naisyrittäjiin. Jos naisista tulee yrittäjiä kriisi aikana, niin heidän pitää pystyä yhdistämään työ ja perhe ja tämä on vaikeaa naisille ja vielä vaikeampaa, jos he yrittävät itse luoda oman työpaikkansa tai perustaa oman yrityksen, pk-yrityksen esimerkiksi. Joten meidän täytyy luoda mahdollisuuksia naisille, eh, jotta he voivat myös ryhtyä yrittäjiksi. Kiitos. Eh, tack fru kiitoksia. Eh, Sinclair. Thank you, um, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa herra Botan tervetulleeksi. Olen pahoillani, että en ollut täällä teidän puheen aikana, kun puhutte ihmiskaupasta. Se on totta kai hyvin vakava ja jäsenmaita huolettava aihe. Eräs tähän liittyvä kysymys on se, että miten Schengen-sopimus on edesauttanut ongelman syntymistä, sillä, sillä tavoin ihmiset pystyvät matkustamaan tuhansia kilometrejä Euroopassa ilman, että henkilöllisyyksiä tarkastetaan ja tällä tavoin rikolliset myös voivat kuljettaa ihmisiä maasta toiseen. Eikö olisi parempi, parempi jos meillä olisi rajatarkastukset edelleen Euroopassa? Minä olen täällä Euroopan parlamentin edustajana ja minun valintaani ei vaikuttanut minkäänlainen myönteinen, käänteinen syrjintä. Naisia on valittu Britanniassakin parlamenttiin jo ilman minkäänlaista myönteistä syrjintää. Ja meillä suuri osa parlamentaarikoista on naisia. 97 Britanniassa valittiin Labour-hallitus, jossa suurin osa edustajista oli naisia. Vuoden 2001 vaaleissa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 Labour voitti enemmän paikkoja kuin mitä odotettiin. Ja tämän haluaisin ottaa esille. Me tarvitsemme parhaat kandidaatit, ovat he sitten miehiä tai naisia, koska syrjintää ei voida hy- hyväksyä missään tapauksessa, joten yleissopimus on syrjinnän vastainen syrjivä yleissopimus ja tämä on väärin. Alueelta, josta tulen, Birmingham, meillä oli Golden Brady. Ja tätä kautta siis kyllä voidaan saada positiivisen syrjinnäkin kautta paikkoja. Eli siis mitä jäsenvaltioiden täytyy tehdä on, että on lastenhoitoa, että työajat ovat sopivat. Tätä kautta saadaan naiset politiikkaan, eikä myönteisen syrjinnän kautta. Kiitos. Tack och gode till... Ja nyt puheenvuoro Rova Papadopoulolle. Olkaa hyvä. I would like to welcome... Haluaisin toivottaa tervetulleeksi entisen kollegani Rebotan tänne parlamenttiin. Tiedän, että olette hyvin omistautunut ja ja mission Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa, jotka liittyvät tasa-arvoon. Ja te rohkaisitte miehiä ottamaan osa Euroopan neuvoston kampanjaan, joka liittyy naisen kohdistuvaan väkivaltaan. Haluaisin kuulla, oletteko onnistunut vakuuttamaan useampia miesparlamentaarikkoja osallistumaan tällaisiin valiokuntiin, sillä usein kun miesten kanssa puhuu, niin he vain nauraskelevat. Jaan näkökantanne tässä esityksessänne, koska Euroopan neuvosto ja EU, meillä on samanlaiset tavoitteet. Päämissiomme tässä valiokunnassa on antaa voimaa ottaa naisia, eli meidän diskriminointi joka kohdistuu naisiin, joka liittyy ihmiskauppaan, väkivaltaan, naisten osallistumiseen päätöksentekoon. Ja on hyvä askel eteenpäin, että meillä on nyt virallisia keskusteluja EUn Euroopan neuvoston välillä liittyen Euroopan liittymiseen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Ja tämä liittyy Lissabonin sopimukseen. Ja odotan Euroopan neuvoston ehdotuksia liittyen sopimuksen määräyksiin ja minkälaista päällekkäisyyttä tästä syntyy. what is happening in the EU and the Council of Europe on women ja oikein hyvä, että meillä olisi parempaa yhteistyötä ja koordinaatiota päällekkäisyyksien välttämiseksi. Mitä tasa arvopalkintoa tulee, se on mielestäni hyvä asia, koska se rohkaisee ihmisiä työskentelemään tasa-arvon puolesta. Ja hyvästä tahdosta huolimatta, meillä on vielä paljon matkaa kuljettavana. Lopuksi painottaisin, että on elintärkeää, että EU hyväksyisi kaikki Euroopan neuvoston instrumentit liittyen ihmiskauppaan ja no, tämä ehkäisy, suojaaminen ja syyttäminen. Standardit on jo laadittu meidän täytyy vakuuttaa EU. Ja meidän täytyy saada EU liittymään yleissopimuksen mahdollisimman nopeasti, että kaikkia samoja standardeja voitaisiin noudattaa kautta EU ja Euroopassa yleisemmin. Pitää huolta, että Nämä ovat nämä instrumentit olisivat EUn viitekohta. Including member states of the EU. Me tiedämme, että EU-maiden lainsäädännöt eroavat merkittävästi ja meillä pitäisi olla yhteistä pohjaa ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa. Kiitos ja nyt puheenvuoro. Ja Jimenez. Mrs. Jimenez. Eh. Sí, eh, buenos días. Ante todo quería agradecerle. Kiitos, hyvää päivää. Sydämelliset kiitokset siitä, että olette tulleet tänne valiokuntaamme. Olen teidän kanssanne täysin samaa mieltä kaikissa kysymyksissä. Oli suuri ilo kuunnella teitä. Me puolellamme näitä samoja kysymyksiä. Te puhuitte naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Minulla olisi yksi konkreettinen kysymys. Olen esittelijä aiheesta, joka koskee eurooppalaista suoja-asetusta. En tiedä, oletteko nyt seuranneet tätä. Minä teen lausunnon tästä aiheesta Tässä on kysymys siitä, että kaikkea uhreja tulisi suojella, mutta tässä keskitytään ennen kaikkea naisiin, jotka ovat väkivallan uhreja. Tämä vaikuttaa hankalalta kysymyksestä, koska lainsäädännöt, lainsäädäntöpuitteet ovat hyvin erilaiset Euroopassa. Haluaisin tietää, mitä te ajatte ajattelette tästä mietinnöstä? Voitaanko sitä käyttää vai tuleeko käytössä olevan ongelmia? Mikä on teidän kantanne? No sitten vielä toinen kysymys. Juuri eilen olin kokouksessa. Puheenjohtaja oli myös tässä samassa kokouksessa. Iranilainen aktivisti juristi puhui naisten ongelmista Iranissa, myös muualla maailmassa, mutta ennen kaikkea Iranissa. Ja viime viikolla Strasbourgissa oli myös kuulemistilaisuus, joka liittyi ongelmiin, joita tytöillä Euroopassa on. Eli perheitä murhataan, koska he haluavat siirtyä eurooppalaiseen elämän malliin. Tämä on meille tärkeä aihe ja meidän täytyisi myös ottaa tämä asia esille täällä valiokunnassa. Ja minä olisin nyt halunnut kuulla myös teidän mielipiteenne tästä aiheesta, mitä Euroopan neuvosto ajattelee tästä, mikä sen rooli voisi olla. Kiitos Rova Jimenez. Ja nyt ainakin puheenvuoron herra Mendes Botalle, joka sitä kommentteja näistä kysymyksen asettelusta. Thank you very much. Paljon kiitoksia teidän kiinnostavista kommenteista ja kysymyksistä. Pyrin pitämään kiinni näistä viidestä minuutista ja vastaamaan pääaiheisiin. Haluaisin sanoa liittyen siihen, mitä Roman Power on sanonut. It's not easy sometimes to compatibilize. I understand we have two different scopes. Meillä on tässä kaksi eri toiminta-aluetta, kaksi erilaista välinettä, mutta Euroopan unionin direktiivissäkin on kaksi kommunikointijärjestelmää ja sitten tämä on päällekkäistä työtä tämän seurantajärjestelmän kanssa, mutta siis jäsenmaat ovat samoja Eli Euroopan unionin jäsenmaa kuuluu myös Euroopan neuvostoon ja sitten kun käsitellään samoja aiheita, niin täytyy tehdä kolme raporttia seurannasta. Tätä täytyisi välttää. Eli jos me voisimme saada aikaiseksi vain yhden seurantajärjestelmän, niin tämä on se, eh, jota perään kuulutaan. Meidän täytyisi siis, siis tehdä voimakkaammin yhteistyötä siirryn käyttämään äidinkieltäni. No niin, sitten kollegani Edith Estrella. Kiitoksia ystävällisistä sanoistanne. Tietysti tilanteet vaihtelevat maasta maahan, jotka ovat lainsäädäntönäkökulmasta jo hyvin pitkällä, ja totta kai me tarvitsemme yhteisen sitovan lainsäädäntöinstrumentin. Ja kuten sanottua, ihmiskauppaa vastaan täytyy taisella, mutta myös uhreja tulisi suojella. Ennen kaikkea tällä alalla on vielä hyvin paljon tehtävää. Uhrit joutuvat pelkäämään, koska myös heidän perheitään uhataan. Joten tämä on ikään kuin tämmöinen piilotettu ilmiö. Heitä uhkaillaan, heitä painostetaan, heidän perheitään uhataan ja heidän täytyy kestää kaikki tämä. Tässä on kysymys myös tutkimuksesta jotta pystytään pureutumaan tämän ihmiskaupan yksityiskohtiin. Sanomalehdissäkin tarjotaan seksiä. Tämä on aika skandaalimaista. Tässä on kysymys etiikasta. Totta kai se liittyy itse lehden etiikkaan, mutta minä olen keskustellut myös poliisiviranomaisten kanssa eri maissa, niin näiden lehtiilmoitusten takana on kokonaisia ihmiskauppaverkostoja, naiskauppaverkostoja, jossa naisia pakotetaan prostituutioon muun muassa. Joten meidän täytyy tehdä jotain uhrien suojelemiseksi. Siksi on tärkeää, että tämä sopimus toimii, koska meillä on niin paljon lainsäädäntötekstiä, jotka eivät ole minkään arvoisia. Siksi seuranta, valvonta on tärkeää. No totta kai on hyvä asia, että tällaisia sopimuksia on, mutta kuten sanottua, ne täytyisi saada toimimaan ja tätä täytyisi seurata kansallisten parlamenttien parlamenttiin, Euroopan parlamentin ja muiden kansainvälisten tahojen täytyisi olla tässä tärkeässä asemassa, koska me olemme kansalaisten ja politiikan välissä. Kuka on lähempänä kansalaista kuin valittu kansan edustaja? Tämä sopimus perheväkivaltaa vastaan. Me olemme tässä hyvää, hyvin tärkeässä asemassa. Meidän täytyy valvoa ja me voimme myös työstää tekstejä. Sitten perhe- ja työelämän yhdistäminen. Mielestäni Euroopan parlamentin mietintö on erittäin hyvä koska eihän ole järkeä työstää tällaisia kysymyksiä ja yrittää tarjota naisille paikkoja poliittisessa elämässä, jos tätä ei voida yhdistää työelämään. Totta kai tämä koskee naisia monistakin syystä. Nämä syythän täällä mainittiin naisilla on huonompi palkka, mutta on olemassa myös toinen ilmiö. Valtion tuet yleensä menevät aloille, jossa on vähiten naisia edustettuna. Autoteollisuus. No, kuka nyt työskentelee autoteollisuudessa? Miehet finanssimaailma, kuka työskentelee siellä miehet suurimmaksi osaksi, kuten täällä jo sanottiin. Eli kuten täällä sanottiin, niin minkään suuren rahoituslaitoksen johdossa ei ole naista. Täällä on Suomessa muun muassa tehty tutkimus, että yritykset, joita naiset johtavat, tekevät eniten voittoa – varapuheenjohtajamme tulee vielä tutkimaan sitä, miten naiset ovat edustettuna kauppakamarissa muun muassa. No niin, yritän nyt puhua lyhyesti. Ja sitten kollega Bastos. Kriisillä on hyvin paljon seurauksia, muun muassa mitä perheväkivaltaan tulee uskoin, että tämä olisi vakaampi tämä tilanne tällä hetkellä. Mutta ehkä se liittyy siihen, että nyt sitten naiset helpommin ilmoittavat näistä tapauksista. Rouva Sinclair, olen pahoillani. En ole samaa mieltä kanssanne. Totta kai on olemassa naispääministereitä tai naispuhemiehiä, naiskansan edustajia, jotka eivät tarvitse positiivista syrjintää, mutta nämä ovat kuitenkin poikkeuksia. Ja on niin, että täytyy saada aikaiseksi tasapaino toimielimissä. Ilman näitä toimenpiteitä se ei ole mahdollista. Rova Papadopoulos, mitä tuloihin tulee, tämä on vaikea asia, mutta me yritämme kuitenkin työstää tätä. Rova Jimenez niin meidän täytyy pystyä ilmaisemaan asiamme. Islamin maissa naisilla on ongelmia tämän suhteen ja meidän parlamentaarissa yhteiskokouksessa me olemme sitä mieltä, että burka purkaa ei tulisi kieltää, mutta ehkä muita toimenpiteitä voitaisiin tehdä, että turvallisuus olisi taattu. Haluaisin kiittää herra Mendes Pohtaa valiokunnan puolesta kiinnostavasta keskustelusta ja odotan hyvää yhteistyötä vastaisuudessakin. Kiitoksia, että olette täällä tänään. Ja, då är det dags. Nytpä on aika äänestää, joten pyydän jäseniä ottamaan esille äänestyskortit. Me olemme tulleet kohtaan naisten rooli ikääntyvässä yhteiskunnassa. Ja tiedämme, että demograafiset muutokset ovat haaste koko yhteiskunnalle, eivät vähintään naisille, joilla on merkittävä roolinsa näissä kysymyksissä. Meidän esittelijämme on Rouva Pietikäinen ja annan ensiksi neiti Pietikäiselle puheenvuoron ja sitten siirrymme asiaan. Puheenjohtaja. Please silence. Mrs. Pietikäinen, good. Kiitoksia puheenjohtaja ja lämpimät kiitokset kaikille kollegoille hyvästä yhteistyöstä, yhteistyöstä tämän raportin osalta ja monista muutosehdotuksista, jotka selvästi parantivat, äh, paransivat raporttia. Äh, tähän äh, raporttiin sisältyy yksi kompromissiehdotus, jossa on konsolidoitu teidän ehdotuksenne useampien pykälien osalta erityisesti naistyypillisistä sairauksista. Ryhmiltä on tullut siihen positiiviset palautteet. Liotardin reaktio tuli vasta sen verran myöhään, että sen vuoksi tämä muutosehdotus 67 yhä edelleen on jäänyt tänne äänestyslistalle, mutta hänenkin muutosesityksensä on konsolidoitu tähän kompromissiehdotukseen mukaan. Kiitos. Tack min syster. Kiitoksia näitä Pietikäinen. Rouva Pietikäinen, nyt menemme äänestämistöksen ja aloitamme tarkistuksella 15 puolesta vastaan tyhjää on hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta tarkistetaan elektronisesti. Osa 1. Osa 1. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Rejected. Hylätty. Okay, we have everyone voted. Oletko kaikki äänestäneet?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 Okay, we have voted. Me olemme äänestäneet. Ja se on hylätty. Ja siirrytään toiseen osaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan äänestys alkaa. Puhutaan mikrofonin ulkopuolella. The vote is open. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Now we go to 20. 22. Puolesta 22 puolesta. Tarkistetaan. The vote is opened. Now we vote amendments. Nyt äänestetään 22. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Päättynyt. Hylätty. Amendments 24. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi. raukeaa 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. jo. Hyväksytty. 28. Pyydän 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 44 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkastetaan äänestys alkaa 44 toinen osa. Äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. 4-5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 4-7 puolesta. Ja kun se raukeaa, 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastetaanko? 50, toinen osa, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kolmas osa, tarkistus 50 puolesta, vastaa tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 50. Osa kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaa tyhjää. kolmikunta puolesta. I'm sorry. Anteeksi. 58 puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hyväksytty. 55 rau, raukeaa. Hyppäämme 6 yhteen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi, ja kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Seitsemänkymmentä puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaa tyhjää. 73 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 75 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 kahdessa osassa Ensimmäinen osa vastaa tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaa hyväksytty. 78 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Puolesta 80 puolesta vastaanty ja hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 82, äänestys alkaa. päättyy, hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää, raukeaa. 86 raukeaa. 58. Ei puheenjohtaja korjaa. Olen paperit kanssa ongelmia. 80, 87, 85 false. No, no, no. We We have to vote on 85. Yes. Okay, we have to vote on 85. 85 pitää äänestää puolesta. 25 puolesta tyhjää. Hyväksytte. 27. Yes, 86. 86. Vote in favor. 86. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 87. Haluatko tarkastaa 86? Äänestys alkaa. The vote is closed. Hylätty. 87 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta raukeaa, puheenjohtaja korjaa. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta. Voidaan äänestää nipussa. Okei. Okay. Käykö teille? Äänestää nipussa. 12 loppuun. Selvä. Puolesta tyhjää vastaan. Hyväksytty. Ja nyt lopullinen äänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. 27 puolesta, Yksi vastaa, Onnittelut esittelijälle. No, nu går vi till eh, nästa ärende. Ja siirrytään seuraavaan kohtaan, joka myöskin on äänestys. Ja Bauerin lausunto teollisuusvaliokunnalle aiheena väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus. Ja annan puheenvuoron Rova Bauerille. Hän kommentoi ennen äänestystä. Olkaa hyvä. I have not too much add, just thanks for... Uh... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on tullut muutamia tarkistuksia kollegalta. Minulla on sellainen tunne, että joissain tapauksissa kyse on parannuksesta, joissain tapauksissa taas en olisi ihan yhtä mieltä tarkistusten kanssa, mutta joka tapauksessa minusta näyttäisi siltä, että kaiken kaikkiaan nämä kaikki tarkastukset ovat omiaan parantamaan Thomas Mannin mietintöä. Kiitoksia.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 15 puolesta, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16. Haluatteko tarkistaa? 15. Toinen osa. Äänestämme. Äänestys alkaa. The vote is Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puu Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan 22 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta <clears throat> vastaan tyhjää, hyväksytty. No tarkistetaan. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Äh, hyväksytty, korjaa tulkki. Neljä. Puolesta. Neljä siis. Aha, se raukasi viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. The compromise. Kompromissi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistetaanpa vielä yhdeksikkö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on, hy- se on hylätty. Se on hylätty. Nyt numero yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kiitokset ja onnittelut esittelijälle Rova Bauerille. And now we have we go on with oh, this. Yes, Papadopoulos. Yeah. So you give the floor to Papadopoulos yeah. because we have to finish at Yeah. Mrs. Kumai? Mä en näe mitään. Okei. Okay. So, I understand that everybody... Ymmärtääkseni, että kaikki ovat äänestyksen jälkeen niin innostuneet äänestyksen jälkeen, että lähtevät, mutta muistuttaisin teitä, että toinen heinäkuuta Okay. The 2nd of July... Tälle heinäkuuta YK yleiskokous hyväksyy päätöslauselman, jolla perustetaan YK nainen. Oletteko lähettäneet onnittelukirjeen? Se oli tärkeää äh, tapahtuma ja Alin delegaatio jäsen YKssa tämä on tärkeää ja tähän pitäisi kiinnittää huomiota ja pitäisi lähettää onnittelukirjaa. Hiljattain kollega, joka mainitsi, että Romaniassa tasa-arvoisvirasto lakkautettiin, niin voisimme valiokuntana lähettää kirjeitä ja me voi hyväksyä tätä. Of the crisis, because women cannot be uh, eh, caught like the crisis like this. So if we could do... Voisimmeko lähettää kirjaa? Tack. Kiitos, Rova Gurmai. Mitä YK päätöslauselmaan tulee, olen vakuuttunut, että valiokunnan puolesta voi lähettää onnittelukirjeen. Sillä on ihan sillä linjalla, mitä valiokuntamme on toivonut, mitä Romania tulee. Olemme tehneet päätöksen ja keskustella tästä iltapäivällä. Kiitos muistutuksesta, Rova Gurmai. Sitten siirrymme asiaan mainosten vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen ja meidän valiokuntamme lausuntaa IMKOlle, joka on vastaava valiokunta. Annan puheenvuoron Rova Papadopololle, joka on valiokuntamme puolesta vastuussa. Kiitoksia Rova Papadopolo. Thank you, Mrs. President. The impact of advertising on... Kiitos. Kuten te sanoitte, tämä on oma aloite IMKO-valiokunnassa. Tästä on tehty päätöslauselmia Euroopan parlamentissa. Minä olen siis tehnyt lausunnon siitä, miten mainonta vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen me yritämme tehdä ehdotuksia, jotka sitten otettaisiin mukaan IMKon päätöslauselma esitykseen. Mainonnalla on erittäin tärkeä rooli yhteiskunnassa. Se informoi kuluttajia tuotteista ja palveluista. Se edistää kilpailukykyä Se myös vaikuttaa kasvuun ja innovaatioon, tukee kilpailukykyä ja vaikuttaa kuluttajien valintaan. Me emme aliarvioi mainonnan vaikutusta kuluttajien valintoihin. Tässä keskitytään ennen kaikkea siihen, miten sukupuolia esitetään mainoksissa. Ei tulisi esittää stereotypioita, mitä sukupuoliin tulee, koska tämä estää tasa-arvostrategioita. Ja me pyydämmekin komissiota, jäsenvaltioita, kansalaisyhteiskuntaa kiinnittämään huomioon tällaisiin syrjiviin viesteihin. Mainoksien ei pitäisi myös lähettää seksistisiä tai stereotyyppisiä viestejä, jossa aliarvioidaan ihmistä. Ja mainoksissa ei täytyisi myöskään käyttää äärimmäisen laihoja malleja. Tämä vaikuttaa ennen kaikkea nuoriin ja vaikuttaa heidän asenteisiin aiheuttava syömishäiriöitä, kuten anoreksia ja bulimiaa. Turvallisella mainonnalla voi olla myönteinen vaikutus yhteiskunnassa vallitseviin ajatusmalleihin, esimerkiksi sukupuolirooleista, ruumiinkuvasta tai normaaliudesta. Kannustaa mainostajia kehittämään mainoksiaan rakentamiksi, jotta edistettäisiin naisten myönteistä roolia yhteiskunnassa, työelämässä, perheessä ja julkisessa elämässä. Kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantaa valistus- ja koulutustoimintaa, jotta päästäisiin eroon stereotypista, torjuttaisiin syrjintää ja edistäisiin sukupuolten tasa-arvoa. Tulisi tätä kautta taata Mainon avulla voitaisiin taata että tasa-arvokysymykset otetaan huomioon. Dear colleagues, in drafting this opinion. Kun tein tämän lausunnon, niin emme saaneet ylittää 1500 merkkiä, joten kätemme olivat sidotut. Joten minä ehdottaisin henkilökohtaisia muutoksia lausunnon vahvistamiseksi. Ja ehdottaisinkin, että tekisitte tarkistuksia 15.7. mennessä, huomiseen mennessä mm, siis. Naisten oikeuksien valiokunta tulee sitten äänestämään tästä lausunnosta toinen yhdeksättä. Suuret kiitokset. Rouva Papadopoulou, puheenvuoro on vapaa. Ja ensiksi rouva Kosta. Sì, grazie. Intanto eh, ringrazio molto Antigua. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, koska ehdotuksethan kattavat kaikkein tärkeimmät elementit, joita tässäkin valiokunnassa halutaan edistää. Italiassakin käydään hyvinkin kiihkeää keskustelua. Eh, degradando e umiliando l'identità. Italiassa käydään kiihkeää keskustelua eh, tästä mainontakysymyksestä ja sen katsotaan heikentävän naisten, siis kuvaa naisista. Ja siksi haluaisin esittää tällaisen ajatuksen aloitteen jonka myötä tilanne paranisi ja eräs naispuolinen filmin tuottaja, elokuvan tuottaja onkin tehnyt dokumentin siitä, millainen vaikutus mainonnalla on naisten minäkuvaan ja kuvan naisista. Olisi mukavaa, jos esittelijä vahvistaisi paria seikkaa tässä mietinnössä. Totta kai koulutus on avainasemassa – mutta meillähän on jo aiheesta eurooppalaisia direktiivejä, meillä on myös erilaisia käytännessääntöjä. Muun muassa mainonnan ammattilaiset joutuvat niitä noudattamaan, samoin kuin kaikki ihmiset, jotka ovat mukana tässä elinkeinossa. ehkäpä meidän tulisi pyrkiä löytämään tehokkaampia keinoja näiden olemassa olevien lisäksi. Usein kun me puhumme näistä asioista, niin vetoomuksemme ja pyyntömme mm, kaikuvat kuuroille korville. Meidän pitäisi jollain tavalla saada äänemme kuuluviin. Eikä pitäisi puhua ainoastaan siitä, että naisia kehotettaisiin olemaan ostamatta sellaisia tuotteita, joita halventamalla, äh, halventavalla tavalla, vaan olisi myös hyvä, jos naiset ja kuluttajansuojatahot voisivat mm, keskustella tästä asiasta. Olisi hyvä, jos kansalaisille tiedotettaisiin, toisaalta kansalaisille tiedotettaisiin asiasta ja myös mainonnan valvontaelimille tiedotettaisiin asiasta niin, että nämä voisivat puuttua ongelmiin. On nimittäin olemassa kaikenlaisia kuluttajain kuluttaja-asiamiehiä ja kuluttajia neuvovia tahoja ja mainonnan valvontatahoja. Ähm, ehkä me voisimme tällaisen koneiston käynnistää, jotka, joka puuttuisi paitsi mainontaa myös ylipäänsä ilmaisen vapauskysymyksiin, niin että naisten kuvaa ei halvennettaisi. Thank you. I also... Kiitos. Minä myös haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän kiinnittää huomiota asian pääkohtiin. Olen tyytyväinen, että FEM-valiokunta tekee lausunnon mainonnan vaikutuksesta käyttäytymiseen. On tärkeää, että me vältämme stereotyyppien luomista ja puutumme siihen, miten naiset se representoidaan julkisessa tilassa. Espanjan hallitus teki hyvän aloitteen kieltäessään Pradan italialaisen muotiyhtiön mainokset. Ja se oli iso kuva, jossa nainen polvistui kuin koira. Ja mies piteli tätä. Espanjan hallitus oli sitä mieltä, että tämä mainos äh, oli Espanjan lain vastainen. Prada sanoi, että okay, sitten he myöskin vetäisivät kaikki ne tuottajatkin Espanjasta. Sitten Ranska seuraavaksi totesi, että me emme halua tuota mainosta myöskään. Yhteenmuotipolitiikkaa. Joten ponnistelumme ovat tärkeitä. Ja totta kai tuemme myös eurooppalaista direktiiviä. Pidän myös siitä, että ette puhu ainoastaan naisista, vaan genderistä yhteiskunnasta sukupuolesta, sillä hyvin usein miehiä voidaan myöskin kuvata loukkaavalla tavalla. Tiedän, että Ruotsissa teillä oli jut, juttu Ikea vastaan, joka äh, kuvasi miehiä vain laiskoina sohvaperunoina. Tuollaisia stereotyyppejä pitää välttää. Mikrofoni. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä lausunto on yksi valiokuntamme parhaista mahdollisuuksista puuttua mainontakäyttäytymiseen ja siihen, mitä mainonta maailmassa tapahtuu. Eilen meille esiteltiin IMKO-valiokunnassa tutkimus nimenomaan tästä asiasta – mainonnassa ei kuitenkaan puhuttu millään muotoa sukupuolikysymyksistä tässä mainontatutkimuksessa. Minusta meidän valiokuntamme pitäisi käyttää tämä tilaisuus nyt hyödyksemme ja korostaa ja painottaa sitä, että myös että, että tämä on täysin, se mitä mainonnassa tapahtuu, on täysin sen vastaista, mitä me yritämme tiedotuskampanjoissamme edistää. Niin komission kuin jäsenvaltioidenkin kanssa, jotta voisimme muuttaa käyttäytymistä. Tämä on meidän taistojemme ja politiikkojemme vastaista. Mainostettiinpa mitä tahansa tuotetta maailmassa, erityisesti jäsenvaltioissa, tämä asia täytyy ottaa huomioon. Ja aion tehdä selväksi sen, että täällä parlamentissa ja kaikkialla Brysselissäkin näkyy mainos, jossa mainostetaan ranskalaisia perunoita. Siinä on ranskalainen peruna naisen kahden jalan välissä, jotka nekin näyttävät ranskalaisilta perunoilta. Tämä on järkyttävää. Tällainen mainos oli kaikkialla täällä parlamentissakin, kaikkialla Brysselissä, luultavasti muuallakin Belgiassa. Ja tämä ei koskaan lopu, jos me emme korosta sitä, että tämän kaltaiset mainontatekniikat menevät täysin meidän politiikkojemme vastaan. Ja myös Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston arvoja vastaan. Meidän tosiaankin tulisi käyttää hyväksymme tätä mietintöä, joka koskee mainontaa ja sukupuoliasioita. Ja kiitän edu- esittelijää. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. puheenjohtaja. Keskustelu on erittäin mielenkiintoinen ja sisällöllisestihän tässä on kysymys meidän politiikastamme ja haluaisin kiittää kollegoja osallistumisesta. Meidän täytyisi pohtia näitä stereotypioita. Tätä ongelmaa ei vielä ole ratkaisu, ratkaistu. Me täytyisi pohtia, mitä mahdollisuuksia meillä on, miten voisimme puuttua tähän asiaan. Euroopan unionin täytyy reagoida, mutta ennen kaikkea Euroopan parlamentin. On olemassa järjestöjä, jotka ovat vastuussa siitä, että ihmisarvoja kunnioitetaan. Miksi nyt ei ole vielä puututtu tähän? Totta kai yhteiskunta vapautuu, mutta nyt meidän täytyy sille löytää ratkaisu. Ja ehkä olisi hyvä, että kutsuisimme vastuuhenkilöitä paikalle yksittäisistä jäsenvaltioista. Jokaisessa maassahan varmasti on taho, joka on vastuussa näistä kysymyksistä, mutta tavoitteenahan on selvittää, miten ihmisarvo pystytään selvi- säilyttämään mainoksissa. Tähän mennessä emme ole tätä pystyneet saavuttamaan. Kiitos. Meidän täytyisi keskustella tästä. Eh, tack fru Katsa. Kiitoksia rouva Katsa. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että mehän olemme aiemmin keskustelleet tästä asiasta aiemminkin valiokunnassa. Minä itse olin oma-aloite mietinnön esittelijä, joka käsitteli eh, sitä, kuinka eh, sukupuoli, stereotypiat mainonnassa vaikuttavat tasa-arvoon ylipäänsä. Tällaiset, tällaiset stereotypiat vaikuttavat naisiin ja pistävät ihmiset ajattelemaan, eh, pistämään naisia tiettyihin kategorioihin. On aika vaikea päästä eroon tällaisista stereotyypeistä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle. Jos on kommentoita. Ingen är här från kommission. Eipä näytä olevan komissiosta ketään paikalla. Joten annan puheenvuoron Papadopoulosille vielä kerran johtopäätöksen tekemistä varten. Kiitoksia kovasti kaikille kommenteista. Kaikille enemmän yhtä mieltä siitä, että tähän mietintöön lausuntoon täytyy sisältää vahvoja ehdotuksia IMKO-valiokunnalle kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tällaiset stereotyypit esiintyvät toist, uudestaan ja uudestaan mainoksissa eri puolilla Eurooppaa. Olen yhtä mieltä Kostan kanssa siitä, että tällaiset mainokset ja filmit, jotka ovat provokatiivisia, eivät millään tavalla arvosta naisia, ja ne ovat myös Euroopan direktiivien vastaisia. Se, että niin kuluttaja-asiamiesten, mainonnan valvontaelinten ja meidän jäsenten täytyy jatkuvasti käydä vuoropuhelua ja meidän täytyy asettaa selkeät standardit, joita kaikkien täytyy noudattaa. Olen yhtä mieltä myös sen ehdotuksen kanssa, että meidän tulisi vältellä stereotyyppisiä kuvia. Se on syrjivää ja nöyryyttävää. Ja aivan kuten virustavarini tässä sanoi, niin meidän tulisi käyttää tätä tilaisuutena voida vaikuttaa imco valiokunnan loppumietinnön muotoon. Jotainhan heidän täytyisi tehdä sääntelyelinten toiminnan parantamiseksi, mutta kaivataan myös standardeja, jotka koskevat naisia naisen asemaa. Standardit ovat erittäin tärkeitä. Meidän täytyy ottaa käyttöön tehokkaita välineitä ja tehokka, tehokas koneisto, jonka avulla voimme suojella ihmisen ihmisarvoa arvokkuutta. Olipa kyse sitten miehistä tai naisista. Myös miehiä hyväksi käytetään ja he, hekin joutuvat syrjinnän kohteeksi. Ehkä voisin myös tehdä tarkistuksen tästä tutkimuksesta. Minä henkilökohtaisesti tukisin vertailevaa tutkimusta EUn jäsenvaltioiden välillä, jotta voisimme kenties löytää hyviä käytänteitä, joita on tietyissä maissa ja ehkäpä niitä voitaisiin käyttää muissakin maissa. Niistä voitaisiin ottaa opiksi. Yksi tarkistuksistani, jonka aion ehdottaa, liittyy juuri tähän, mutta valitettavasti kun täytyy rajoittaa lausuntonsa 1500 merkkiin, niin eihän se ole reilua. Tästä asiastahan voisi puhua paljonkin. Ja ei kaikkia ajatuksia voi tällaisen pienen, pieneen lausuntoon sisällyttää. Siksi täytyy tehdä tarkistuksia. Minä henkilökohtaisesti en tehdä sellaisia ja olen iloinen teidänkin tarkistuksestani, jos kohta aikaa ei kovinkaan paljon ole ö, huomiseen mennessä. Jos teillä on tarkistuksia, niin antakaa niitä minulle, niin minä pistän niitä eteenpäin. Kiitos. Stuta. Suuret kiitokset, Rova Papadopoulos. tarkistusehdotukset 15. heinäkuuta kello 12 ja äänestysvaliokunnassa toinen syyskuuta ja sisämarkkinavaliokunnassa 29.30. päivä kokouksessa äänestetään täysistunto lokakuun kakkonen tai marraskuun ykkönen. Is the minister? Yes, has she, has she arrived? I don't think so. So we, we, she should be on her way. Yeah. Och som ni ser på... Ja kuten esityslistalla näette, seuraava kohta on tapaaminen varapääministerin kanssa, siis Belgian liittyen Belgian puheenjohtajakauteen. Meillä taitaa olla pari minuuttia ennen kuin ministeri saapuu. Mrs. Pavanova, varsågod. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun nyt odottelemme, niin haluaisin ehdottaa menettelytapaa. Kun nyt ajatellaan, että kuinka tärkeä tämä meidän lausuntomme on mainonta käyttäytymisen kannalta, niin haluaisin rohkaista kaikkia jäsenvaltioita, koska tämä on hyvin vakava asia. Halu, haluaisin rohkaista että otettaisiin huomioon kaikki ne tarkistukset. Ja nämä tarkistukset tulisi lähettää myös suoraan IMKOlle, koska usein meidän ehdotuksemme, ehdotuksemme yleen katsotaan. Tämä on ikävä asia. Tämä olisi, minusta olisi aika hyvä juttu, jos voisimme ehdottaa näitä tarkistuksia suoraan IMKOlle. Meillähän ei vielä Jyvanin mietintöä ole käsissä, mehän on IMKOn pääesittelijä. Mutta tämä olisi aika hyvä tekniikka tai taktiikka, mitä se nyt ottaa, jota voisimme käyttää ja tällä tavalla olla vähän menestyksekkäämpiä näissä. Kiitos, Parvanova. Minä olen myös IMKOn jäsen ja katson tarkkaan meistä tarkistuksista on yksimielisyys, jotta ne voitaisiin suoraan tehdä siellä. On konstruktiivista työskennellä näin tässä asiassa ja muissakin. Joten lis- jo, näin lisäämme vaikutustamme. Kiitos tuosta, Arva Porvanova. Joo. På utskottets vägnar så är jag glad att få välkomna... Haluaisin tervetulleeksi Belgian puheenjohtajuudesta ministeri Joel Milken, ja on varapääministeri. Ja työllisyys- ja tasa-arvoministeri. Meillä on mielipiteiden vaihtoa Belgian puheenjohtajakaudelta prioriteetteja vastuualueeltamme. Ja me odotamme, että voimme ottaa osaa puheenjohtajakauden suunnitteluun. Ja että me saamme myös mahdollisuuden keskustella yhteisistä kysymyksistä. Joten annan puheenvuoron ministeri Milkeelle. Puheenvuoro. Voilà. Euh, je tiens à remercier Madame euh, Svensson. Euh, Kiitoksia äh, puheenjohtaja ja haluan kiittää myös valiokuntaa. Haluan kiittää tätä valiokuntaa äh, tästä äh, tapaamismahdollisuudesta. Meidän täytyy nyt tietysti alkaa soveltaa uutta perussopimusta ja täytyy muistaa parlamentin rooli, uusi rooli, tämänkin valiokunnan rooli. Haluamme ottaa huomioon kaikki valiokunnat ja parlamentaarikot, kun keskustelemme eri toimialoista. Erityisesti sydäntämme lähellä on, ovat tasa-arvoasiat. On mukavaa, että voin tässä esittää teille paitsi muodollisen esityksen, myös ehkäpä keskustella teidän kanssanne epämuo- vähän vapaamminkin. koska tosiaan haluan ottaa parlamentin huomioon, kun teemme työtä. Mitä tulee tasa-arvoon naisten ja miesten välillä, puheenjohtajavaltio Belgialla on kaksi tärkeää painopistettä, poliittista ja lainsäädännöllistä sellaista. Poliittisiin, poliittisten prioriteettien osalta noudatamme kolmea linjaa, tärkeää linjaa. Ensinnäkin puhuisin poliittisista painopisteistä ja esitykseni loppu, loppua kohti niin, että jää aikaa myös kysymyksiin vastaamiselle. Puhun myös lainsäädäntötyöstämme, joka kulminoituu problematiikkaan, joka liittyy äitiyslomadirektiiviin. Poliittisesti meillä on kolme tärkeää painopistettä. Ensinnäkin tapa, jolla haluamme vahvistaa sukupuoliulottuvuutta ja tasa-arvoulottuvuutta työllisyyskysymyksissä. Nimenomaan työllisyysasioissa voimme vahvasti tuoda mukaan tasa-arvokysymykset. Suuri prioriteetti meille on palkka, tasa-arvon edistäminen tai palkkaerojen vähentäminen – Tämä on erittäin tärkeä elementti ollut Belgialle jo vuonna 2001 edellisen puheenjohtajuuden aikana ja me toivomme voivamme jatkaa tämän teeman käsittelyä. Olen nähnyt, että tästä valiokunnasta on tullut useita suosituksia asian suhteen myös koko parlamentilta. ja uusi komissaari eh, muutamaan ku, muutama kuukausi sitten edisti myös peruskirjan, esitti peruskirjan aiheesta. Eli työllisyys ja palkkaerot olivat yksi tavoite, niiden poistaminen yksi tavoite. Sitten Espanjan, puhe, Espanjan kanssa yhdessä olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja olemme valmistelleet Rion ohjelmaa ja olemme yhdessä asettaneet tavoitteita. Haluamme tietenkin jatkaa työtä, jonka avulla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja pyrimme tukemaan. Ja toivottavasti voimme myös ehdottaa strategisia päätelmiä tämän uuden strategian perusteella, jotka liittyvät nimenomaan tasa-arvoon. Ensinnäkin, mitä tulee työllisyyspolitiikkaan ja tasa-arvoasioiden vahvistamiseen siinä ylipäänsä tasa-arvon ja palkkaerojen poistamiseen. Tällä hetkellä olemme tärkeässä vaiheessa. Meillä on 2020-strategia, joka sisältää viisi tavoitetta. Valitettavasti meillä ei ole erityistä tasa-arvotavoitetta, mutta me voimme tehdä yhteistyötä parlamentaarikkojen kanssa ja muidenkin poliittisten poliitikkojen kanssa. Ja tämän yhteistyön ansiosta olemme saaneet tänne myös tietynlaisen tasa-arvoulottuvuuden, hiukan heikonlaisen, mutta joka tapauksessa olemme myös ilmaiset tämän ulottuvuutemme niissä ehdotuksissa, jotka liittyvät työllisyyssuuntaviivoihin, ja yhdessä haluamme toimia niin, että 2020 olisi sellainen strategia, joka ottaa huomioon tasa-arvokysymykset. Tämänhetkiset Eurostatin tilastot, niiden mukaan 61 prosenttia on miesten työllisyys ja 58 prosenttia on naisten työllisyysaste. Eli on erittäin tärkeää, että 2020-strategian myötä parannamme naisten osallistumista työmarkkinoille. Ensimmäinen prioriteetti on tietenkin ö, ottaa naisten työllisyys ö, johtotähdeksemme. Meillä on työllisyyden suuntaviivat, joista, jotka hyväksyttiin neuvostossa 21. lokakuuta EPSKossa. Ja meidän täytyy toimia niin, että kaikissa niissä keskusteluissa, joita käydään taloushallinnosta, kaikissa niissä asioissa, joita kaikissa keskusteluissa, joita käydään EPSKossa, niihin täytyy sisällyttää selkeitä kansallisia luvuin tuettuja tavoitteita, joita täytyy toteuttaa. Täytyy myös ottaa huomioon sellaiset kysymykset, kuten vaikka työelämän ja perheelämän yhdistäminen, lastenhoitoon liittyvät kysymykset ja niin edespäin. On erittäin tärkeää, että saamme selkeitä, hyviä suosituksia tulevaisuutta silmällä pitää niin, että voimme jatkossa myös kehittää sellaista eurooppalaista taloushallintostrategiaa, joka ottaa huomioon tasa-arvokysymykset. Kaikki ne suuret keskustelut, joita käymme työllisyydestä ja työllisyysstrategiasta, tulevaisuudessa olipa kyse sitten vihreästä työllisyydestä, olipa kyse työurien pidentämisestä, tässä kohtaahan täytyy tietysti olla kielikeskellä suuta ottaa huomioon, että tähän täytyy muistaa sisällyttää myös tasa-arvoulottuvuus. Me haluamme hiiliteknologiaa, joka edellyttää tietenkin uusia taitoja ja kykyjä työmarkkinoilla. Meidän täytyy tukea sellaista strategiaa, joka on osallistava ja ottaa myös naiset mukaan tälle sektorille – Tällä hetkellä teollisuuspolitiikkamme on ikään kuin siirtyvä vaiheessa. Tämä koskee myös kaikkia niitä keskusteluja, joita käydään vaikkapa työelämän työurien pidentämisestä. Meidän täytyy pyrkiä pidentämään naisten uria 55 55 iästä 64 ikään. Tästä on jo käyty keskustelua Mutta kaikki tämä edellyttää sitä, että otamme huomioon myös työelämän muutokset. Sitten yksi aihe on valkoinen työllisyys, joka liittyy palvelusektoriin. Tässä kohtaa on otettava huomioon niin työolosuhteet kuin palkkaolosuhteetkin. On otettava huomioon työsopimusten epävarmuus ja se, että kyse on naisvaltaisesta sektorista. Nämä ovat kaikki sellaisia keskusteluita, joita Belgia valtiona haluaa viedä eteenpäin nyt ja jatkossa. Ja kaikkeen tähän on otettava huomioon paitsi tasa-arvokysymykset, myös väestön kehitykselliset seikat ja talous. olemme pyrkineet trion puitteissa keskustelussamme myös Vivien Redingin ja Rompan kanssa korostamaan tasa-arvokysymyksiä ja työllisyyttä, jotka ovat erittäin tärkeä tekijä Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Maailman talousfoorumissakin on ymmärretty se, että kaiken tämän ja BKTn kasvamisen välillä vallitsee selkeä yhteys. Työmarkkinoiden laajentaminen on olennainen osa Euroopan unionin kilpailukyvyn parantamista tulevaisuudessa. Tämä oli siis ensimmäinen aihe, joka liittyi työllisyyspolitiikkaa. Nyt tulisin palkkaerokysymykseen, joka on Belgian prioriteetti painopiste puheenjohtajuuden aikana. Ja 16. kesäkuutahan parlamentti hyväksyi aiheesta päätöslauselman. Keskusteltiin paitsi tasa-arvosta kysymyksistä yleensä myös palkkatasa-arvosta. Palkkaeroista tulisi päästä eroon. Palkkaerohan on edelleenkin 18 prosenttia Euroopan tasolla noin keskimäärin. 25.26. lokakuuta järjestetään konferenssi, jossa keskustellaan nimenomaan palkkaeroista ja kaikki ja tekin varmasti tähän konferenssiin osallistutte ainakin osa teistä, ja käytätte puheenvuoron siellä tämän konferenssin mittaan. Pyrimme ö, ottamaan keskusteluun mukaan eri ö, päätöksentekijät. Ja tavoitteemme on se, että yhdessä komission kanssa, joka esittelee piakkoin oman tiekarttansa, niin tavoitteemme on se, että voisimme todellakin saada jäsenvaltiot aktiiv- mahdollisimman aktiivisesti ö, saavuttamaan ne tavoitteet, jotka liittyvät palkkaerojen ö, poistamiseen. Ö, 2020 strategian tavoite on saada palkkaerot maksimissaan 0,5 prosentin suuruisiksi tasa-arvoa käsittelevä konsultatiivinen komitea varmasti sekin haluaa rohkaista jäsenvaltioita ähm, saavuttamaan nämä tavoitteet. Pyrimme tekemään siis työtä näiden tavoitteiden puolesta. Työmarkkinaosapuolet on toki otettava myös huomioon keskusteluihin, koska nimenomaan työmarkkinaosapuolethan tekevät äh, erilaisia työehtosopimuksia. Ja monissa maissa käsittelevät palkkatasa-arvokysymyksiä. Kun ajatellaan palkkaerojen syitä, niin syyt ovat moniaat. Kyse ei ole ainoastaan sitä, että eri että palkkatasa, palkkarat valitsevat eri töiden välillä, vaan ne liittyvät myös esimerkiksi erilaisiin stereotyyppeihin, työ- ja perheelämän yhdistämiseen liittyviin ongelmiin. Ne voivat olla taustaltaan horisontaalisia tai vertikaalisia. Ne liittyvät myös palkka, palkan koostumukseen. Ehkäpä olisi hyvä, jos yhdessä komission kanssa laatisimme mahdollisimman kunnianhimoisen strategian. On myös otettava huomioon se työ, mitä tehdään aihetta käsittelevässä konferenssissa – Tulemme myös teettämään tutkimuksen eh, palkkaeroista 27 jäsenvaltiossa, eh, jonka pohjalta voimme tehdä suosituksia. Eh, Belgiahan teki suosituksia indikaattoreita palkkaerojen poistamiseksi jo vuonna 2001. Jatkamme työtä tältä pohjalta ja ehkä, mä, ehkä mä pyrimme laatimaan myös täydentäviä indikaattoreita, joita voitaisiin käyttää työllisyyspolitiikassa – meidän täytyy myös niiden avulla voida kenties mm, seurata 2020-strategian täytäntöönpanon onnistumista. Kun analysoidaan palkkaeroja, niin usein otetaan huomioon lähinnä klassiset palkkaeroelementit, mutta ei oteta huomioon näitä kaikkia muita elementtejä – jotka liittyvät esimerkiksi kotitalouksien koostumis, koostumukseen, ää, muihin tekijöihin. On muistettava, että kaikenlaista syrjintää esiintyy, joka vaikuttaa palkkaeroihin. Tästä kaikesta tulemme keskustelemaan konferenssissamme. Tavoitteemme on se, että voimme hyväksyä kunnianhimoiset tavoitteet EPSCO neuvostossa joulukuussa ja toivomme, että komissio voi tehdä suhteellisen konkreettisia suosituksia jäsenvaltioille. On myös otettava huomioon perhe- ja työelämän yhdistämiseen liittyvät ongelmat. Täytyy myös muistaa Barcelonan tavoitteet. Vuonna 2002 asetettiin tavoitteeksi se, että 90 prosenttisesti lapset pääsisivät päivähoidon piiriin kolmen, kolmen vuoden iästä aina kouluikään saakka. Toivomme, että voimme näitä tavoitteita viedä eteenpäin ja siirtää ne eteenkin päin. Kaikki tämä on tarpeen, jos haluamme tukea sitä, että naiset pääsevät osalliseksi mittavammin työelämään. Eli kun keskustelemme työllisyyden suuntaviivoista tai komission tulevista strategioista tai niistä johtopäätöksistä, jotka tulemme tekemään alitavoitteiden, eri tavoitteiden osalta, niin kaikki tämä on otettava huomioon. Meidän täytyy myös tarttua tähän horisontaalisen työmarkkinoiden eriytymiseen. Puhun jo näistä valkoisista työpaikoista ja ei-markkinasektorista, joissa työehdot ovat heikot, palkat ovat heikoimmat – Ja ne ovat enemmistöltään naisten töitä. Ja sitten on vertikaalinen segregaatio ja naisten urallaan eteneminen ja heidän sijoittuminensa päätöksenteon eri asteilla, erityisesti taloudellisessa päätöksenteossa ja uran aikana me, me haluamme tukea teollisuutta siirtymäkauden aikana. Me haluamme vihreitä työpaikkoja, siinä puolustan naisten asemaa ja ajatella naisten urakehitystä, vertikaalista uraa. Me tiedämme, että naisten osuus johtaisista on alhainen. 25 prosenttia, hallintoneuvostosta 10 prosenttia suurissa pörssiyrityksissä, 4 prosenttia suurten yritysten johdossa ja 0 prosenttia keskuspankkien johdossa. Tämä naisten heikko osallistuminen, niin siinä Norja on hyvä päinvastainen esimerkki. Se on aika edistyksellinen maa, jossa on esitetty tavoitteeksi kummankin sukupuolen osallistumisasteeksi vähintään 40 prosenttia suuryritysten johdossa. Ja me tiedämme, että laman aikana me varmasti pidätte myönteisenä Norjan saavutuksia. Me pyydämme viranomaisen ryhtymään tehokkaisiin, erityisesti lainsäädäntötoimiin, joissa pyritään tehokkaisiin toimiin, erityisesti laisilta toimiin, joilla rohkaistaan naisten tasapainosta ja osanottamista johtotehtäviin. Me pyrimme aikaan saamaan konsensuksia, että voisimme alkaa rennosti keskustella aiheesta, erityisesti naisten osuudesta hallintoneuvostoissa ja tietyillä sektoreilla. Belgialla on aika selkeää halua tällä alueella. Eli tässä ensimmäinen prioriteettiedonsa eli työllisyys- ja palkkaerot. Toinen, joka kytkeytyy Espanjan puheenjohtajakauteen, on vä- naisiin kohdistuva väkivalta. Me tiedämme, että välineet ja oikeusperustat eivät ole tässä aiheessa aina selkeät, mutta sen ei pidä ehkäistä sitä, että me tarttuisimme voimakkaalla tahdolla vakavaan aiheeseen, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja koskee yhteiskuntaa kokonaisuudessa. Se on ihan liian arkipäiväistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme päättäneet tehdä kaksi asiaa. Ensinnäkin järjestämme merkittävän konferenssin komission kanssa. Que nous organisons, où nous inviterons un maximum de délégations. Me haluaisimme maksimaalisen määrän parlamentaarisia delegaatioita Euroopan parlamentista, mutta myöskin kansallisista parlamenteista. Me haluamme käsitellä kahta läheisesti toisiinsa liittyvää tematiikkaa. Me haluamme tehdä tutkimuksia, jotka syksyn konferenssia sitten tukevat. Me haluamme tehdä yle, luoda yleiskuvaan ja, ja käydä läpi eri lainsäädäntöjen hyvät käytännöt liittyen taisteluun, suojeluun ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen. mä haluan tietää, missä jäsenmaissa on korkean suojelun taso. Haluamme vaihtaa hyviä käytänteitä, tehdä suosituksia. Vaaditaan paljon tältä tutkimukselta, jota tehdään yhdessä komission kanssa. Ja toinen elementti, joka on myös tärkeä, Tämä liittyy myös yhteiskunnan monikulttuurisuuteen, sukupuolieliminen silpomiin ja pakkoavioliitot, uusia analyysejä tähän tavoitteen. Ja liittyy myös lisääntyvä di- naisten diskriminaatio, erityisesti ulkomaisten naisten tapauksessa. halva siis vähän uusia ulottuvuuksia väkivallan vastaisen taisteluun ja Espanjan aikana oli uusia toimia, kuten Kreikan aikana 1992 kin On pyritty rakenteista ja antaa jatkuvuutta. Cadithin aloittelee Espanjan puheenjohtajan kautena tarkoitus järjestää huippukokous, naiskokous, European Women in Power Summit. summit huippukokous naisministereillä, Tässä halutaan lisätä tietoisuutta koko joukosta asioita, eli hallitusten toimivaltaan liittyen. Ja pyrimme ottamaan niille aiheita, jotka periaatteessa liittyvät subsidiariteettiperiaatteeseen. Tässä suuressa konferenssissa no, erilaisten naisministeriöiden kanssa me pyrimme tarttumaan näihin aiheisiin ja lanseeraamaan selkeitä aloitteita. Ja tulevien puheenjohtajakausien aikana tarvitaan lisää aloitteita ja jatkuvuutta. Me, me tarvitsemme sekä tietoisuuden lisäämistä että koordinaatioita politiikan naisten kanssa liittyen tasa-arvokysymyksiin. Kolmas prioriteetti on tietysti, me autamme ja tuomme komissiota uuden tiekartan esittelyssä, joka liittyy sukupuolten tasa-arvoon seuraavana neljänä viitenä vuonna. Ja Unkariin sitten täytyy hyväksyä tämä uusi strategia. Par des euh, conclusions euh, assez volontaire, nous pourrons. Unkarit tulee tukemaan tätä työtä ja meillä on erilaisia näkemyksiä eri tavoitteista, että komissiolla tulee olemaan e-, erityisesti liittyen eurooppalaiseen peruskirjaan, joka Rava Reding esitteli taloudelliseen riippumuuteen liittyen samapalkkaisuuteen, päätöksentekoon, ihmisoikeuteen, koskemattomuuteen, koskee väkivaltaa. Sitten tässä on myös ulkoinen ulottuvuus, joka on erittäin tärkeää, jota täytyy myös painottaa. Meidän täytyy tukea naisia politiikassa EUn ulkopuolella. Tässä poliittiset tavoitteemme. Tästä lainsäädäntötyöhön tulee Tämä on aika herkkä aihe, joka liittyy äitiyslomadirektiiviin. Je viens dans votre commission qu'il y a des analyses un peu euh, divergentes Tässä on vähän eri suuntaista analyysiä ja tarkistuksia direktiiviehdotukseen. Se on ensimmäinen ongelma. Mä keskustelua legitiimi, välttämätön ja intohimoja herättävä. Ja sitä käydään taloudellisessa tilanteessa, jossa on niukkuuspolitiikka, joka aiheuttaa tiettyä pelkoa jäsenvaltiossa. Ei niin tavoitteeseen, vaan sen vaikutu- budjettivaikutuksiin. Sitä täytyy ottaa huomioon. Ja toimia prosessin helpottajana, jotta löytäisimme yhteisen lähestymistavan parlamentin kanssa ja parlamentin komission kanssa voisimme löytää yhteisen lähestymistavan, joka Belgian puheenjohtajakaudella saa tätä asiakokonaisuutta et, edistymään. Ottaa huomioon jäsenvaltioiden, instituutioiden ja instituutioiden sisälläkin, esimerkiksi parlamentin sisällä olevien erinäkemysten kehikoissa. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Lämpimät kiitokset tiedosta liittyen Belgian puheenjohtajakauden prioriteetteihin. su- suurelta osin nämä ovat prioriteetteja, jotka meillä on myös valiokunnassa. Joten odotamme hyvää yhteistyötä Belgian kanssa. Sana vapaa. Kysymyksiä ja kommentteja. Ensimmäisenä puhujalistalla on herra Tarabella. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Rouva ministeri, minä edustan mieskiintiötä tässä tasa-arvo valiokunnassa. No, tasa-arvo taistelu on taistelu, jota meidän kaikkien täytyy yhdessä käydä. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän ryhmään. Minä ehkä tunnen teidät jo pidemmältä ajalta kuin monet muut jäsenet. Tiedän, että te haluatte eh, vimmai, vimmaisesti puolustaa tasa-arvokysymyksiä. Olen iloinen, että olette puheenjohtajavaltion edustaja. Niin, mitä tulee tähän eh, puheenjohtajavaltion ohjelmaan, olin ehkä hiukan pettynyt siihen, että mikä, minkä as, osan aseman tasa-arvokysymykset saivat tässä tekstissä. Eh, Espanjahan aloitti tämän työn ja nyt Rion jäsenenä te jatkatte työtä ja uskon, että te tunnette tietynlaista lukkarin rakkauttakin tätä aihetta kohtaan. Mitä tulee eh, naisten väkivallan torjumiseen, niin se on asia, joka on meitä puhuttanut paljon tässä valiokunnassa ja parlamentissa. Eh, minä itse laadin mietinnön aiheesta. Siinä mainitaan eh, tarve käydä tätä taistelua, torjua tätä ongelmaa me äänestimme tämän mietinnön suurella enemmistöllä läpi. Parlamentti on laatinut myös päätöslauselman, joka tullaan piakkoin hyväksymään. Sen ovat allekirjoittaneet useat ryhmät ja se, suurin osa jäsenistä on sen takana. Ja sen tarkoituksena on vaikuttaa Euroopan komissioon, jotta luotaisiin eurooppalainen teemavuosi, joka on pyhitetty nimenomaan naisen väkivallan, naisen, naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen. Tämä on asia, joka, joka on ongelma monissa maissa. Se ylittää rajat Euroopan unionissa, tämä ongelma. Eli meidän tulisi tehdä enemmän tämän asian eteen ja siksi haluammekin ö, ottaa ohjat käsimme ja pyydämme Rova Redingia, joka on asiasta vastaava komissio, ö, perustamaan toivottavasti viiden vuoden sisällä tällaisen teemavuoden, joka, jonka teemana on naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen. Tällä tavalla voisimme tiedottaa Euroopan kansalaisia ongelmasta. Sitten toinen asia, ja olenkin iloinen siitä, että te olette ryhtyneet aloitteeseen, samoin kuin norjalainen ministeri Jakobsen. Jopa Norjassa on hyväksytty laki, jonka myötä tasa-arvon täytyy toteutua myös yritysneuvostoissa. Euroopan parlamentti Euroopan parlamentissakin on noin Euroopan parlamentissa naisia ei ole ihan niin paljon kuin kansallisissa parlamenteissa, mutta selvää on se, että yrityksissä, yksityisissä yrityksissä, jos tietyissä yrityksissä johdossa on ehkä vain 10 prosenttia johtajista naisia, niin se kyllä osoittaa, että mitä korkeammalle hierarkiassa mennään, sen vähemmän siellä on naisia. Kuitenkin yliopistoissa, yliopistotutkinnoista suurin osa menee naisille. Ja tämä eh, on epäkohta. Belgiassahan on eh, ehdotettu lainsäädäntö, joka liittyy kiintiöihin. Eh, tehän, hyvä ministeri, tämän asian tunnette hyvin. Joka tapauksessa toivon, että haluaisin tietää, että minkälaisiin aloitteisiin aiotte ryhtyä, jotta voisi lähtee kannustaa myös muita maita toimimaan tällä tavalla. On ikävää, että Norja, joka on tässä esimerkkinä, ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, mutta ehkäpä Pel puheenjohtajavaltiona sitten vakuuttaa muiden maiden kollegat, siis 26 jäsenvaltion kolleganne, siitä, että tällainen laki voisi olla paikallaan. Niin kauan kun ei ole pakotteita, lainsäädäntöä, niin silloin niin kauan ei valitettavasti aina kaikissa asioissa yhteiskuntakaan kehity. Kiitos. Eh, Kiitos. Terve Boskort. Dank u wel, voorzitter. Uh, hartelijk dank. Ehm, Kiitos, puheenjohtaja. Kiitän myös ministeri Mielikietä. Minulla olisi yksi kysymys liittyen kokouksiin, joita Belgia tulee järjestämään puheenjohtajakaudellaan. Ilmeisesti 80. alun perin oli sovittu päivämäärä, jolloin piti käsitellä myös sukupuolielinten silvon, silpomista. Ja tässä piti kutsua myös kansalliset parlamentit paikalle. Ja tosiaan tutkijoita piti kutsua paikalle. Mielestäni tämä on erittäin hyvä aloite, koska tämä on yhä kasvava ongelma myös Euroopassa, mutta meillä ei kuitenkaan ole mitään selkeitä lukuja. Ja totta kai tätä vastaan on siksi hieman vaikea taistella. Mutta nyt siis kuulen, että tätä kokousta ei pidetäkään. Se integroidaan kokoukseen marraskuussa, jossa käsitellään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämä on tietysti toinen suuri aihe. Totta kai sielläkin täytyy käsitellä näitä samoja kysymyksiä, mutta jos se nyt on käsittelyssä jo tässä kontekstissa, niin onko meillä sitten tarpeeksi aikaa käsitellä tätä erityistä väkivallan muotoa, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Mehän halusimme saada aikaiseksi konkreettisia toimia. Onko nyt oikein, että tämä erityiskonferenssi on peruttu ja se sitten on integroitu tähän yleiseen konferenssiin, jossa käsitellään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa? Mutta miten sitten esimerkiksi tutkimustulokset, ehditäänkö niitä käsitellä ja miten tässä nyt pystytään kuulemaan kaikkia osapuolia, naisjärjestöt, parlamentaarikot, Euroopan tasolla, kansallisella tasolla ja niin edelleen. Kiitos. Kiitos, Rova Boskort. Nyt Rova Parvanova. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella ministeriä hienosta esityksestä. Se on aivan samalla linjoilla sen kanssa, mitä me tässä FEM-valiokunnassa teemme. Tähdentäisin paria seikkaa. Ensinnäkin väkivaltaan liittyvää kysymystä. Te mainitsitte, rouva ministeri, sen, että kyseessä on vakava yhteiskunnallinen ongelma, mutta meidän lähestymistapamme on se, että tartumme tähän ikävään ilmiöön yhteiskunnallisena ja perusoikeuksiin liittyvänä asiana ilmiönä, koska me pyrimme tarkastelemaan tätä välinettä yhteydessä syrjintäkysymysten kanssa ja haluamme ottamaan huomioon myös perusoikeudet. Ei tässä ole kyse ainoastaan siitä, että väkivaltaa tapahtuu makuuhuoneessa, vaan kyse on siitä, että pyritään käyttämään väkivaltaa naisia vastaan hyväksi, jotta voidaan sysätä heidät pois työelämästä, johtoasemista. On paljon muutakin väkivaltaa kuin vain fyysinen väkivalta. Ja siksi ei pitäisi sulkea tätä väkivaltaongelmaa sellaiseksi ongelmaksi, jota tapahtuu vain makukamarissa, vaan se on yhteiskunnassa laajalti vallitseva ongelma. Olipa kyse siitä, olipa tämä sitten subsidiariteetti liittyvä, tai olipa tälle sitten mikä tahansa oikeusperusta, niin me haluamme pitää tätä perusoikeuskysymyksenä joka koskee puolta eu kansalaisista. Ja siksi olemme tehneet ehdotuksen, josta on jo äänestetty täysistunnossakin, jonka myötä on rohkaista komissiota laatimaan, esittämään, tekemään direktiiviesitys sukupuoliväkivallasta. Emme ole kuitenkaan nähneet vielä minkälaista ehdotusta komissiolta. Ja parlamentti kuitenkin on omaksunut hyvin vankan kannan. Espanja on sitoutunut ongelman ratkaisuun, niin tekin, mutta me tarvitsemme direktiivin. Toinen tärkeä kysymys on äitiyslomakysymys. Me olemme vähän jääneet jumiin tässä keskustelussa, mutta se, että yksinkertaistetaan tämä ongelma öö, ongelmaksi, joka liittyy kriisiin ja kustannuksiin, niin se kyllä ylen katsoo naisten roolia yleisesti. niin kauan kuin vain naiset voivat synnyttää. Tiedehän ei ole vielä edistynyt niin pitkälle, että miehetkin voisivat näin tehdä. Niin, niin, kauan meidän täyt- niin kauan kuin tämä asiantila vallitsee, meidän täytyy mennä talouskriisin yli, nähdä sen yli. Me aiomme toki teettää tutkimuksen ja olemme tehneet jo alustavan tutkimuksen ja tutkimus osoittaa, että tämän ongelman rahoituksellinen vaikutus on ehkä vain 0,04 prosenttia PKT, joten emme me voi tätä käyttää perusteena sille, etteikö äitiysloma voisi olla pidempi kuin 18 viikkoa. Tässä kohtaa meidän täytyy olla tiukkoina. Tämä on asia, jonka tulisi olla lähellä pelkän hallituksen sydäntä. Kiitos. Eh, tack för... Mikrofoni. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri, puheenvuorosta. Yksi tärkeimmistä asioista tämän valiokunnan kannalta on Työpaikkojen luominen viime vuosina valiokuntamme on hyväksynyt mietintöjä liittyen niiden naisten tilanteen, sen, jotka eniten työpaikkoja tarvitsevat Euroopassa. He ovat ne naistyöhön kohdistuu moninkertaista syrjintää ja mm, ää, etniset, vanhemmat, vammaiset, ovat paljon enemmän alttiita köyhyydelle ja heidän lapsensa ovat myös köyhyydelle alttiimpia. Ja luin Belgian suunnitelmista, että lasten köyhyys tulee olemaan tärkeä osa työtämme. Haluaisin kysyä myös, mitä tehdään ää, komission tiekartassa – moninkertaisen syrjinnän suhteen. Mitä me tarjoamme työpaikkoja niille, joilla on vähintään taitoja. Naisille, joille syn, jotka syntyvät enemmän lapsia. Itä-Euroopassa esimerkiksi sellaiset lapset syntyvät köyhyyteen. Monet ovat romanilapsia. He opiskelevat eristetyissä, segregoiduissa ympäristöissä ja ne vanhempansa kohtaavat monenlaista syrjintää. Yksi tässä kontekstissa on tärkeä on naisten vastainen väkivallan ja sukupuolten silpomisessa on myös romaninaisten pakkosterilointi. tämän sukupuolielinten silpomisen yhteydessä valiokunta on useamman kerran halunnut kiinnittää huomiota pakkosterilisaatiin. Monet jäsenvaltiot ovat jo osoittaneet hyviä esimerkkejä. Ja olisin oikein iloinen, jos auttaisitte meitä siinä, että tämä viesti saadaan läpi EU 2020-strategian, että, että aitoja suunnitelmia Belgian pohjoittajakaudella laadittaisiin siitä, miten köyhmät ihmiset Euroopan syrjäisimmillä alueilla saisivat työpaikkoja, että voidattaisiin saada sellaista turvallisuutta, mitä EU 2020 suuntaviivat edellyttävät. Tack fru Jaro. Kiitos Rova Jaroka. Sitten Rova Klass. Rova Klassin jälkeen annan puheenvuoron ministerille. Hän vastaa näihin kysymyksiin. Sitten vielä viisi puhujalistalla. Näs, er, fru Thomsen och där jag själv och är fru Kosta. Minä itse Rava Kosta vielä edellä lisäksi. Ensin Ja Klass. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myös rouva ministeri näistä kannanotoista. Te mainitsitte meille tärkeitä aiheita ja toivon, että Belgian puheenjohtajakauden aikana saisimme hieman enemmän voimaa näiden kysymysten taakse. Te puhuitte uudesta sopimuksesta. Mitä konkreettisia uusia vipuja meillä on, jotta saisimme enemmän tasa-arvoa aikaiseksi Euroopan tasolla? Teidän maassannehän te olette vastuussa myös sosiaalikysymyksistä ja siellähän on jatkuvasti ongelmia, mitä oikeuksiin Euroopan tasolla tulee. Tämä tulee olemaan erittäin jännittävä aihe, kun keskustelemme työiästä. Odotan innolla keskustelua täällä valiokunnassa, koska meidän täytyy totta kai myös tehdä päätös luvusta, puhutaanko ne sitten 68 vai 70. Mehän olemme keskustelleet siitä, että mahdollisesti naisten pitäisi päästä aikaisemmin eläkkeelle. Tästä tulee todellakin jännittävä keskustelu. Sitten tämä palkkakysymys. Olemme täysin samaa mieltä teidän kanssanne, että me emme voi hyväksyä eri palkkaa samasta työstä. Ja tähänkin tarvitaan oikeanlainen vipu. Eikö meidän täytyisi nyt kiinnittää huomiota tasa-arvoon korkeammissa asemissa – Yritysneuvostossa muun muassa ei pitäisi puhua 40, vaan 50 prosentista, mutta minä vastustan kuitenkin pakkoa ja kiintiöitä, vaan meidän täytyy pohtia sitä, että eikö meidän täytyisi ennemminkin palkita talouselämää, jos palkataan naisia korkeampiin asemiin mm, tiettynä ajanjaksona, juuri siis yritysneuvostoihin esimerkiksi sitten, niin tämä on viimeinen kohta, niin, eli mitä Belgia puheenjohtajakaudellaan aikoo tehdä äitiysloman suhteen. Meillä on aloite jo ollut mutta lähtökohta ei kuitenkaan ollut oikea. Kuten kuulette, minä tulen Saksasta ja minä todellakin äh, arvostaisin sitä, jos nyt otettaisiin huomioon, mitä jäsenvaltiossa tällä hetkellä tehdään, ja sitten täytyisi mm, katsoa, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu äitiysloman suhteen. Ja Toisaalta tässä täytyy tarkastella vanhempia, mutta sitten totta kai äitien suojelua. Ja mielen, monet ovat varmasti samaa mieltä, niin tämän täytyy olla selkeästi rajattu ajan jakso. Ja tämän ei tulisi nyt myöskään vaikuttaa sitten kielteisesti työpaikalla. Koska jos tässä nyt liikaa suojellaan äitiä, niin sitten voi olla vaikeuksia myöhemmässä vaiheessa saada mm, takaisin työpaikkansa. Joten siis mitä Belgia tulee tekemään tämän asian edistämiseksi? me tarvitsemme tasapainoisen vaikutuksen arvioinnin. Meidän täytyy todellakin olla yhteydessä jäsenvaltioihin niin, että me voimme ähm, saada samanlaisen tason aikaiseksi. Me olemme tästä vielä aika kaukana. Kiitos. Äh, Kiitos, rouva Klass. Ja sitten rouva Kratsainen, kun annetaan puheenvuoro ministerille. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και θα είμαι σύντομη. Κυρία Υπουργέ. Kiitos. Haluan puhua aivan lyhyesti. Minä kuuntelin suurella mielenkiinnolla teitä ja te esitette erittäin sälkeän ohjelman. Toivotan teille onnea tavoitteissanne ja aina kun uusi puheenjohtaja puheenjohtajakausi alkaa, niin haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä maan kanssa, koska haluamme sitten myös saada omat tavoitteemme toteutuksi. No sitten tämä kysymys, Mielestäni tämä on tärkeä kysymys. Meidän valiokunnallemme me olemme esittäneet oma aloite mietintöpyynnön. Minä olen tämän pyynnön itse esittänyt ja sitten me teemme päätöslauselman. Ja siksi me tulemme järjestämään myös kuulemistilaisuuden syyskuussa liittyen tähän aiheeseen. Ja minä haluaisin nyt vielä sanoa, että meidän täytyy katsoa tarkkaan, mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Te otitte tämän asian esille tiedotusvälineessäkin, ollaan otettu esille se, että Norja on esikuvana. Norjassahan on malli, joka toimii, mutta mutta haluaisin sanoa, että myös Ranskassa on tehty lainsäädäntöaloite liittyen tähän aiheeseen ja asiasta on myös keskusteltu hyvin laajalti. Ja Saksassa on myös otettu tämä keskustelu esille. Sitä tullaan käsittelemään myös parlamentissa liittopäivillä. Ja ehkä meidän täytyisi katsoa, mitä aloitteita on tehty Euroopan tasolla, ja tämä tulee olemaan siis myös kuulemistilaisuuden aihe. Me haluamme katsoa, mm, miten pitkälle Belgia on päässyt aloitteessaan siihen mennessä. Tehän esititte prioriteettinne erittäin selkeästi. En tässä nyt halua esittää mitään vaatimuksia teille, mutta minä haluaisin yksinkertaisesti viitata siihen, että tämä on todellakin tärkeä aihe meille ja meidän täytyisi yhdessä työstää sitä. Kiitos. Kiitos Rova Kratsen. Tänään puheenvuoron ministerille. Hän vastaa esitettyihin kysymyksiin. Mitä aikataulun tulee? Haluan sanoa, että vielä on neljä puhelistalla. Ministeri, pyydän. Voilà, merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Yritän vastata kaikille lyhyesti ottaen huomioon aikarajoituksen. Ensinnä herra Tarabella, paljon kiitoksia ehdotuksista. Totta kai puolustan ajatusta, että omistettaisiin vuosi väkivaltaongelmatiikalle. Ja aion puhua myös komission saaren kanssa. Meillä on tapaamisia missä en strategian lanseeraamista. Ehkä me saisimme siihen strategian mukaan ajatuksia, puolesta. Se on tärkeä idea. Olisiko meillä ajalla omistettu vuosi tai päivä. En tiedä, minä kannattaisin vuotta. Tämä sitten mitä kiintiö ongelmatiikkaan tulee ja siihen mitä Rova Kratta sanoi, Meistä on hyvä hetki tarttua tähän aiheeseen, koska ihmisten tietoisuus on vähän kirkkaampaa äh, liittyen tähän talouden hallintaan. On tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, miten taloudellisesti pärjäävät yritykset kansainvälisellä tasolla. Ja tämän, tämä kytkös siihen, että naisten osallistuminen hallintoneuvostossa on ollut keskimääräistä suurempi. Tämä antaa meille vähän sellaista makrotaloudellista uskottavuutta sillä. Sitä kautta usein asiat etenevät. Verrattuna teoriaan, että meillä pitäisi olla kiinteitä. Kiintiöitä, kunnes niitä ei enää tarvita. Eli meillä pitäisi varmaan olla kontakteja komission jäsenen kanssa niin, että me saisimme tulevassa strategiassa tätä ajatusta mukaan ja pohjatamaan. Edustelmien täytyy ottaa vähän kaikkien mielipiteet huomioon ja täytyy katsoa, miten lähivuosina voisimme luoda konsensuksen ja suhteet komission kanssa. Teidän ja suhteessa teidän panoksen, että meillä on siis selkeät johtopäätökset joulukuussa. Että meillä olisi selkeitä tahtoa ilmaiseva konsensuksen perustuvaa kanta. Mä voisi ajatella tähän aiheeseen, joka on aina karko jollekin. Tiedämme, että komission palveluissa, jotka liittyvät rahoitushallinnon haetaan. Siellä kuunnella vähän tarkemmin asiaa. jopa sektoreilla, jossa naisten osallistuminen on kaikkein korkeinta. Eli me haluamme ilmaista tahtoamme tällä alueella ja päästä joulukuun neuvostossa muodollisiin tulokseen. Se liittyy se, mitä Rova Boskort sanoo. Ei tässä mitenkään konferenssia kyseenalaisteta. Olemme varallisessa vaiheessa yhdistäneet aloitteemme. Olemme komission kanssa valmistelleet puheenjohtajan aika paljon. Olemme ajatelleet tiettyä päivämäärää. Tarkoituksena on näyttää sen sijaan konferenssille 8. joulukuuta, vaan 26. marraskuuta ja sitten naisministeriön tapaaminen 24. päivä marraskuuta yhtä päivää aikaisemmin. Tarkoitus on tarjota aikaa käsitellä hyvien käytänteiden vaihdolle ja lainsäädännön analysoinnille. Sitten käsitellään uusia ongelmia, jotka liittyvät perinteisiin käytänteeseen tai uusiin väkivallan tyyppeihin. On se interkulttuuraaliset pakkoavioliitot, sukupuolinen silvontaa, kunniarikokset, jotka ovat vähän uusia joita ole riittävästi analysoitu. Me haluamme tähän aikaa ja meillä on asiantuntijoita, kaksi tutkimusta, yksi uudesta ongelmatiikasta ja tavasta, jolla eri jäsenmaat ovat reagoineet. Voisimme tehdä suosituksia sitten aika pragmaattinen. Kyllä suuret sanat käyvät, mutta minä haluan kuitenkin mahdollistaa sen, että jouluku johtopäätökset olisivat aika konkreettisia tai niistä seuraisi konkreettisia toimia. Parvanovalle sellaisen. Väkivallan suhteen meillä jää tämä käsityksen olla, millä olisi juristi tiedä, että keskustellaan pohjasta, Se voi perustua syrjintään. Tiedätte tutkimuksia ollaan tekemässä muihin aspekteihin. Ehkä meillä voisi olla direktiivi jossain vaiheessa – joka voisi tarttua väkivaltaan, niin vähän harmonisoida ja sen suuteen pitäisi mennä. Oikeusperusta pitäisi olla selvä, mutta tavoite on sellainen, että minä sen jaan kanssanne. Mitä äitiyslomaa tulee, vasta vastaava klassille. Äitiysloma problematiikkaisen ja jatkamista ei pidä yhdistää uusiin legitiimiin ajatuksiin, jotka liittyvät naisten oikeuksiin, jotka liittyvät palkkaan ja korvausten maksuun. Ei pidä redusoida tätä miksikään rahoitusta budjettiongelmaksi. Eli tästä budjet, näitä niukkuuskeskusteluja tähän otan tämän asia esille, koska olen neuvoston puheenjohtaja. Minun täytyy myös ottaa huomioon jäsenvaltioiden herkkyydet tässä asiassa. Mutta asiakokonaisuutta pitää edistää. En halua mikään keskustelua, jossa sanotaan, että meillä on budjettiongelmia, joten pannaanpa nämä säästöliekille nämä asiat. Palataan myöhemmin, vaan pikemmin pyrin saamaan konsensukseen, ainakin aut, pyrimme auttamaan – uusien kantojen muodostamista komission ja parlamentin valiokuntien kanssa, jotka ovat kiinnostuneet asiasta. Miten olla vetämättä mattoa pois edistysaskelien kannalta esittämättä liikaa vaatimuksia? Tässä on tämä strateginen kysymys. Miten työllisyysvaliokunnan ja no, naisvaliokunnan tarkistukset saataisiin mukaan? pitäisikö se jatkaa 20 viikkoa ehkä ihanteellisessa maailmassa. Mutta ehkä komissio ekteollisuusvaliokunnan kantajan kanssa pitää löytää joku konsensus. Minä haluan asiat nopeasti eteenpäin. Pitääkö voimanastumisesta keskustella? Täytyy miettiä, miten teemme tätä. Että neuvosto suhtautuisi liian nihkeästi tähän, vaan saisimme asiat etenemään. Rova Jaroka, olen hyvin herkkä tälle ää, monikertaisen syrjäytymisen kysymyksellä. Me olemme käsitelleet syrjintää työmarkkinoilla, vammaisuus, alkuperä – Me haluamme moninkertaisen Serinä mukaan. Avancer une autre directive qui est un peu dans l'embarras parce qu'elle demande l'unanimité qui est la... Ja meillä on syrjintä direktiivi, että tähän liittyy monikertainen syrjintä. Otetaan esille köyhät lapset esillä sosiaaliministerin kanssa. Me Belgian pohjatorjunnan aikana tulemme myös kiinnittämään romanikysymykseen huomiota. Ähm, comment travailler? Rova Klassille. Miten järjestää kaikissa näissä asioissa? Joissakin asioissa on selkeä. Oikeusperuste esimerkiksi tässä sama palkkaisuus. Äh, tämä ensimmäinen direktiivi liittyy tähän asiaan palkkaeroihin liittyen konkreettisiin tapoihin edistää asioita. Sen lisäksi, tästä on tavoitteita, joihin liittyy lukuja, se liittyy siihen, että saadaan työmarkkinaosapuolet mukaan. Se on myös tärkeää. Belgiassa, jos työmarkkinaosapuolet e-, e-, eivät sektorisopimuksiin toimialasopimuksilla mukana, niin emme kykene luomaan mitään logiikkaa tässä. Eli meidän täytyy osallistaa työmarkkinaosapuolet tässä. Kratsa olen tietoinen tehdystä työstä. Ja sitä, että Euroopan keskustelu on niin kypsempi. Varmasti tulee tässä vastaavatkin. kysymyksiin. Eh, Suuret kiitokset ja nyt jatketaan puhujalistalla. Rova Jimenez. Ups. Enganchada esto. Sí. <laughs> Muchísimas gracias. He escuchado con muchísimo. Kiitos. Kuuntelin erittäin tarkkaavaisesti Belgian puheenjohtajakauden prioriteetteja ja haluaisin onnitella teitä. Te otitte yhden tärkeän asian esille. Tulen Andalusiasta, jossa työttömyysluvut ovat erittäin korkeita tällä hetkellä. Ja 30 prosenttia naisista ovat tällä hetkellä työttöminä. Ja siksi tämä on aihe, jota täytyisi jatkuvasti käsitellä. Meidän täytyy todellakin puhua naisten työttömyydestä. Toinen tärkeä aihe, joka on tärkeä maissamme, on naisiin kohdistuva väkivalta. Minähän olen tehnyt myös lausunnon tästä aiheesta. Ja nyt haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette tästä suoja-asetuksesta. Tarkistuksia ei enää voi jättää. Me tapaamme Belgian edustajat ja tehän olette sanoneet, että te olette valmiita te- tekemään yhteistyötä kanssamme, mutta tämä suoja-asetus on kysymys, jossa on ollut toimivalta, ongelmia toimielinten välillä sitten lainsäädäntöpuitteiden kohdalla oli jotain ongelmia. Totta kai me kaikki tuemme tätä kysymystä ja haluamme oikeastaan kulkea samaan, samaan suuntaan. Mutta tätä ei voida käsitellä enää jäsenvaltiotasolla, vaan sitä tulee käsitellä Euroopan tasolla. Mm, Espanjassa tätä asiaa on käsitelty hyvin paljon, mutta kuitenkin rikoksia tapahtuu jatkuvasti ja meidän täytyy saada aikaiseksi siis yhteinen lähtökohta. Lopetan aivan kohta, mutta, mutta kuten sanottu, haluaisin kiittää teitä. Ja kiitos myös siitä, että 26. marraskuuta järjestätte tämän konferenssin. mehän puhuimme Euroopan neuvoston edustajan kanssa pakkoavioliitoista ja sukupuolielinten silpomisesta. Meidän täytyy totta kai puolustaa myös tyttöjä, jotka ovat muuttaneet maahamme. Usein tyttöjä murhataan, koska he haluavat tupakoida tai he käyttävät minihametta. Tätä ei voida hyväksyä. Nämä ovat aiheet, jotka liittyvät kulttuuriin, uskontoon. Ja meidän täytyy puhua tästä täällä valiokunnassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Rouva Thompson, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvä ministeri. Teidän kunnianhimoinen ohjelmanne teki suuren vaikutuksen minuun, koska se tuntuu kattavan kaikki alueet, kaikki ne alueet, joiden parissa me teemme työtä tässä valiokunnassa. Mekin pyrimme parantamaan tasa-arvokysymyksiä Euroopassa. Pidin teidän työmarkkina-asenteestanne. Se on hyvin moderni, nykyaikainen. Toisaaltahan se tarkoittaa sitä, että naiset saavat tasa-arvoisemman aseman, pääsevät riippumattomammin työmarkkinoille, pääsevät työmarkkinoiden täysivaltaiseksi jäseniksi. Ja vauraalle yhteiskunnallehan on ominaista se, että niin monet ihmiset tekevät työtä kuin mahdollista. Pidin myös siitä, mitä sanoitte naisten asemasta johtotehtävissä, myös vihreästä, vihreästä sektorista. Vihreällä sektorilla 80 prosenttia työntekijöistä on miehiä, mutta 2020 strategiassahan pyritään saamaan aikaan uusia työpaikkoja hiilidioksidi teknologian ja muiden vihreiden teknologioiden avulla pitäisi saada myös naisia tällekin sektorille töihin. Kaikki tämä kuulostaa oikein edistykselliseltä. Mutta kun puhutaan palkoista, kerroitte, mainitsitte muutamia syitä ja palkkaeroihin. Puhuitte myös indikaattoreista. Kyllä äitiyslomadirektiiviä täytyy tarkastella palkkakuiluongelman kanssa yhtä aikaa. Totta kai haluamme enemmän lapsia syntyvän Eurooppaan, koska väestön kehitys on sitä, mitä se on. Tarvitaan syntyvyyttä tulisi lisätä suurimmassa osassa eurooppalaisia, eurooppalaisia maita, mutta Eurostatin tilastot osoittavat, että palkkakuilut ilmenevät silloin, kun naiset saavat lapsia. Miesten palkat nousevat, naisten palkat laskevat. Toisaalta ne lapsettomilla naisilla on lapsettomien naisten kohdalla palkkakuilu on pienempi verrattuna miesten palkkoihin. Eli jos me emme ala jakaa tehtäviä perheessä, perheelämässä, niin emme koskaan saa myöskään palkkatasa-arvoa aikaan. Yksi suuri palkkaerojen syy on se, että naiset hoitavat lapsia. 17.27 jäsenvaltiosta on myös oikeus isyyslomaan, ei ehkä siinä määrin kuin äidillä, äidillä äitiyslomaan, mutta onhan tämäkin jo hyvä alku. Ja vastuullisina naisina, ja kun me puhumme perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta, niin eihän sen pidä tarkoittaa ainoastaan naisten perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamista, koska silloinhan se aiheuttaa epätasa-arvoa. Myös miehille pitää olla sama mahdollisuus. Ja äitiyslomadirektiiviä ei voida edes kuvitella ilman, että ainakin kaksi viikkoa olisi myös isyyslomaa. Ehkäpä tarvitaan isyyslomadirektiivi. Komissio ei vaikuta kuitenkaan halukkaalta sellaista ehdottamaan. Mutta jos Euroopassa otetaan huomioon vain pienin yhteinen te- nimittäjä, niin ei meillä ole mitään tarjottavaa sitten jäsenvaltioille – jos EU-ssa keskimäärin ollaan tiettyjä jäsenvaltioita, tietysti jäsenvaltioista jälkijunassa. Mitä olette mieltä isyyslomasta? Eh, tack för Thomsen Kiitos Rova Thomsen. Ja sitten olen pistänyt itseni puhujalistalle ja sitten Rova Kosta. Arvostan kovasti puheenjohtajamaan prioriteetteja työllisyyspolitiikassa – tässä käytiin hyvin läpi siitä, mikä merkitys naisten työllisyydellä on tasa-arvon kannalta. Naisten työllisyysastetta täytyy korottaa, siitä olemme samaa mieltä. Tämä on paras tasa foorumi, että, me, että naisilla on oikeus ja mahdollisuus ansaita oma leipänsä. Mutta naisten työllisyysasteen kohottaminen, se, että naiset voivat hakea työtä, edellyttää tiettyjen asioiden toteutumista. Muun muassa sitä, että on hyvää lastenhuoltoa, hyvä vanhustenhuoltojärjestelmä. Ja nyt kiinnittäisin huomioon Barcelona-tavoitteisiin. Siinä asettiin lastenhoitoon liittyvät tavoitteet. Voimme todeta, että barcelona tavoitteita ei ole tavoitettu. Miksi halu, mistä syystä haluaisinkin kysyä, mitä uusia aloitteita melkein puheenjohtajakaudella tullaan tekemään, jotta saavutettaisiin lastenhoidon tavoitteet. Mainitsin äitiysloman, tai kuten itse mieluummin sanoisin, vanhempainloman, sillä vastuu lapsista on molemmilla vanhemmilla. Toivon, että voimme puheenjohtajakauden aikana tehdä päätöksen äitiyslomasta. No mitä tulee taloudellisiin seurauksiin vanhempainlomasta? Ne täytyy asettaa suhteeseen naisten työllisyysasteen korottamiseen ja ylipäätänsä siihen taloudelliseen hyötyyn, joka syntyy siitä, että työllisyysaste nousee. Tässä asteessa voidaan sanoa, ja voi olla hyvä tutkia sitä, että on jäsenvaltioita, jossa miesten työllisyysaste suhteessa naisten työllisyysasteen se on, on sulle samanlainen ja korkea ja voidaan myös tutkia sitä, mitä silloin, millaista silloin on lastenhoito, vanhustenhoito. Ja voimme todeta, että niissä maissa, joissa naisten työllisyysaste on korkea, tämä usein liittyy siihen hyvin rakennettuun lastenhoitojärjestelmään vanhempain hoitojärjest- vanhustenhoitojärjestelmään ja hyvään vanhempainlomajärjestelmään. Joten minusta on tärkeää että tuollakin alueella. Tässä minun kysymykseni ja nyt ainakin puheenvuoron seuraavalle puhelistalla Rova Kostalle ja sitten puheenvuoron ministerille, että hän vastaisi kysymyksiin. Olkaa hyvä, Rova Kosta. Eh, presidente, apprezzo molto l'intervento della... Kiitos puheenjohtaja. Arvostan suuresti sitä, mitä ministeri täällä esitti. Kiitän teitä selkeistä kannanotoista. Te puhuitte myös strategisista näkökannoista. Mielestäni on myös hyvä, että te olette valmiita tekemään yhteistyötä edellisen ja tulevan puheenjohtajamaan kanssa. Yksi suhdannekysymys. Kriisihän kasvaa jatkuvasti, työttömyys kasvaa ja leikkauksia joudutaan tekemään jäsenvaltiotasolla, jotka vaikuttavat voimakkaasti palveluihin ja hyvinvointipalveluihin ennen kaikkea. Ja meidän täytyy käsitellä näitä aiheita. Tämä on ikään kuin kaksinkertainen haaste. Ensin on tämä kriisi ja meidän täytyy totta kai myös katsoa, miten tämä kriisi vaikuttaa naisiin ennen kaikkea. Ja strategia saatetaan joutua muuttamaan. Ja sitten toisaalta 2020 strategia, jossa mielestäni naiset eivät ole otettu tarpeeksi huomioon. Tässäkin tulisi tehdä uusia ehdotuksia. Meidän tulisi tässä kääntyä myös järjestöjen puoleen ja tarkastella näitä kysymyksiä kriisin kontekstissa. Naisilla täytyy sillä olla voimakkaampi rooli. Kolme kohtaa vielä. Se, mitä sanoin, että palkkaeroista, oli mielestäni erittäin mielenkiintoista. Oikeastaan tässä puhutaan siis palkkatuloista. Tämä on hieman käsiteongelma. Eli palkkakuilusta puhutaan, mutta te otitte tämän myös keskeiseen asemaan teidän kannanotossanne. Ja sitten tämä kokous marraskuussa, niin ehkä tässä tulisi työstä tällainen kyselykaavake. Tätä ei ole tuettu vielä tarpeeksi. Meillä ei ole parametreja eikä linkkejä, mutta kuten sanottua, teidän lähestymistapanne oli erittäin pragmaattinen. No sitten väkivalta. Uusi väkivalta. Tämähän ei liity ainoastaan maahanmuuttokysymyksiin mehän puhumme tässä nyt eurooppalaisesta yhteiskunnassa, mutta pohtikaapa näitä tilanteita, jossa ei puhuta ainoastaan fyysisestä väkivallasta, vaan myös psykologisesta väkivallasta. Ja tämä kohdistuu myös ennen kaikkea naisiin. Ja ehkä tämä voitaisiin ottaa nyt mukaan tähän kokoukseen. Ja mehän olemme nyt yrittäneet toimia myös ennaltaehkäisevästi Tätä kautta voitaisiin ehkä ehkäistä myös murhia. Ja totta kai ihmiskauppa on asia, joka täytyisi myös ottaa käsittelyyn. Ei ainoastaan nämä rikolliset verkostot, vaan muutkin tapaukset. Ja uskon, että Belgia kaudellaan tarkastelee tätä direktiiviä puheenjohtajakaudellaan. Tämä on erittäin tärkeä aihe meille ja mehän olemme tehneet myös lausunnon valiokunnassamme. No sitten vielä viimeinen kohta. Täällä prioriteeteissanne te mainitsitte yhden asian, joka on minulle erittäin tärkeä. Te puhutte täällä maahanmuuttajista ja sanotte asiakirjassa, että on eri lähtökohtia eri jäsenvaltioissa. Tämä pitää paikkansa, on jäsenvaltioissa on niin, että lapset ulkomaalaisten lapset, jotka syntyvät tässä maassa, eivät välttämättä automaattisesti saa tämän maan kansalaisuutta, vaan vasta kun he täyttävät 18, joten olisi aika mielenkiintoista saada aikaiseksi progressiivista harmonisointia tämän asian suhteen. Kiitos. Kosta. Kiitoksia Rova Kosta. Nyt annan puheenvuoron ministerille. Hän kommentoi näitä viimeisiä kysymyksiä. Voilà, merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Vastaan ensin Himenesin kysymykseen, aivan kuten tekin. Minäkin ö, olin tämän ehdotuksen, direktiiviehdotuksen puolella. Olen puolustanut ö, eurooppalaista pidätysmääräystä uhrien suojelemiseksi. Ministerit ovat jo ö, toisessa valiokunnassa tätä aihetta puolustaneet. Meillähän on tietysti tiettyjä ongelmia toimivaltojen suhteen, joten tämä asia kuuluu useille eri hallitusten jäsenille. Tässä on muun muassa oikeusulottuvuus ja muita ulottuvuuksia sosiaalinen ulottuvuus. No, Belgia puheenjohtajan valtiona pyrkii edistämään tätä asiakirjaa ja viemään tätä instrumenttia eteenpäin yhtä määrätietoisesti kuin Espanjakin omalla puheenjohtajakaudellaan. Ja järjestämme nämä kaksi toimenpäivä- näinä kahtena päivänä, jolloin keskustelemme asiasta, tulemme nimenomaan keskustelemaan tästä aiheesta ja väkivaltakysymyksistä. On hyvä, että voimme pohtia sitä, miten voimme järjestää nämä asiat. Ja tärkeää on myös se, että tämän lisäksi voimme käsitellä nuoriin naisiin liittyviä ongelmia, joilla on maahanmuuttotausta. Rova Thompsonille vastaan, että minäkin puollan isyyslomaa. Mielestäni se lähestymistapa, jonka parlamentti on omaksunut, on kiintoisa, koska paikkaa. Kyllähän tasa-arvo alkaa siitä, että molemmat vanhemmat vastaavat kasvatuksesta ja muista asioista, joten tämä on tärkeä keskustelun aihe, direktiivinkin aihe. Sitten vastaisin Svenssonille. Tietysti isyys loma, liittyy liittyy äitiyden ongelmatiikkaan, mutta jos haluamme tätä koko käsitettä edistää, eli vanhemmuuslomakäsitettä, siitähän on tehty aloitteita hiljan, niin kyllä meidän täytyy tätä asiaa määrätietoisemmin viedä eteenpäin. Minä olen yhtä mieltä teidän kanssanne Barcelonan tavoitteista ja lasten hoitoon liittyvistä ongelmista. Nehän liittyvät siihen, miten naiset pääsevät osallisiksi työmarkkinoille. Tämäkin ulottuvuus täytyy ottaa huomioon, ehkäpä merkittävämminkin, kun tehdään päätöksiä Euroopan unionissa. Uskon, että meillä on keinot. Meidän täytyy EFSKossa erityisesti ottaa huomioon kaikki ne suositukset ja kaikki ne keskustelut, joita näistä tavoitteista käydään tällä hetkellä. Täytyy mahdollisimman sitovia suosituksia, te- siis sitovia ö, välineitä omaksua pikemminkin kuin suosituksia, suuntaviivoja. On erittäin tärkeää, että EPSCO on täysimittaisesti mukana päätöksissä, joita tehdään uudesta talouden hallinnosta, niin että jo kevään huippukokouksessa ja jo ennen sitä voidaan tehdä selkeitä suosituksia ja aivan uusiakin, uudenlaisia ehdotuksia. Tämä, on dynamiik- tämä dynamiikka liittyy liittyy niin naisten tasa-arvoa edistäviin tavoitteisiin kuin siihen, että halutaan parantaa naisten osallistamista työelämässä, työmarkkinoilla. Ja tämä nyt liittyy kaikkeen työllisyyteen liittyvään tematiikkaan. Haluamme tällä tavalla mennä eteenpäin niin, että teemme jatkuvasti hyvää yhteistyötä EPSKon kanssa. Sitten Kostalle. Te puhuitte valtavirtaistamisesta, sehän on tärkeää erityisesti kun Van Ram, Rompäyn ja Vivianin tapasimme ja Trionkin puitteissa Unkarin kanssa olemme peräänkuuluttaneet transversaalimpaa ulottuvuutta, tasa-arvoulottuvuutta, niin että tasa-arvokysymykset otettaisiin huomioon aina kun puhutaan vaikkapa kilpailukyvystä. Meillähän on näitä temaattisia neuvostoja nyt on pohdittu sitä, että kuinka, en nyt tiedä, josko tämän puheenjohtajuuden aikana, mutta ehkä seuraavan puheenjohtajuuden aikana voitaisiin saada sellainen temaattinen neuvosto, jossa otettaisiin huomioon kaikki nämä ulottuvuudet ja 2020-strategia ja valtavirtaistamiskysymys. Sitten palkkakuilusta. No, olen yhtä mieltä teidän kanssanne Tämähän on paljon laajempi kysymys kuin vain tuloihin liittyvä kysymys. Ei tämä liity ainoastaan siis palkkatuloihin. Tämä on paljon laajempi kysymys. Minäkin puollan. Ja sitä paitsi silloinkin kun puhumme väkivallasta, niin emme puhu ainoastaan fyysisestä väkivallasta, vaan myös psykologisesta väkivallasta. jäsenvaltiossa ei välttämättä ole otettu huomioon tätä ulottuvuutta. No, eli täytyy mennä tämän fyysisen ulottuvuuden ulkopuolelle puhua monimuotoisemmin väkivallasta. Se voi olla häirintää, se voi olla psykologista häir- väkivaltaa. Se liittyy ylipäänsä ihmisen kohteluun. Belgian puheenjohtajuuden aikana kyllä otamme huomioon tämänkin kysymyksen. Ja sitten viimeiseen huomioon maahanmuuttoasioihin liittyen. Minä olen kyllä kuulolla, kun puhutaan monikulttuurisesta yhteiskunnasta ja sen onnistumisesta. Ja tästä syystä aivan kuten Espanjankin puheenjohtajuuden aikana pyrimme järjestämään tilaisuuksia ja pohtimaan muun muassa OECDn analyysien pohjalta sitä, miten maahanmuuttotaustaiset ihmiset pääsisivät paremmin osallisiksi työmarkkinoille. Tämä on tärkeä asia meille ja tästä syystä me olemme pitäneet tätä tärkeänä prioriteettina. Eli meidän täytyy monimuotoistaa myös maahanmuuttotaustaisten henkilöiden työmarkkinoille pääsymahdollisuuksia. Kysehän on tällaisesta monimuotoisesta syrjinnästä, kun on maahanmuuttotaustainen ja vielä nainen. Jag vill framföra... Haluaisin välittää teille valiokunnan lämpimät kiitokset yhtäältä osallistumisesta valiokuntakokoukseemme kuin myös siitä, omistautumista, että Belgia puheenjohtajamaana ja sen varapääministeri vaan kärjessä on osoittanut tasa-arvokysymykselle. Me voimme odottaa hyvää yhteistyötä puheenjohtajakaudella ja toivon myös onnea puheenjohtajamaalle. On nyt aika pitää taukoa. Tapaamme kolmelta ja silloin ensiksi tapaamme komission jäsen Redingin lämpimät kiitokset osanotosta. Tavataan kello kolme reikä reikä. Thank you very much.